viikkona on neuvoston ja komission julkilausumat, Eurooppa-neuvoston valmistelu 29. ja 30. päivä lokakuuta. Ja toivotan tervetulleeksi komission puheenjohtajan Barroson, samoin kuin Cecilia Malmströmin, joka edustaa Eurooppa-neuvostoa. Toivotan heidät tänne tervetulleeksi. Nyt annan ensimmäiseksi puheenvuoron Eurooppa-ministerille eh, Rova Malmströmille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komission puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kuten tiedätte, niin edessämme on Euroopan neuvoston valmistelu ensi viikolla. Ja kyseessä on laaja asiallista. Siellä on monia kysymyksiä, jotka koskettavat kansalaisten hyvinvointia. Meidän pitää keskustella ilmastonmuutoksesta ja valmistella tietä talouskriisistä ulos ja meidän täytyy lisätä turvallisuutta. Euroopan unioni on parhaiten valmistautunut kaikkiin näihin kysymyksiin, kun saamme selkeyttä sopimuskysymykseen. On tärkeää, että Lissabonin sopimus voi astua voimaan niin nopeasti kuin mahdollista. Ja jo voimme jatkaa uuden komission valintatyötä. Ja Euroopan neuvostossa tullaan käsittelemään myöskin näitä kysymyksiä. Aloitan tästä, niin koska tiedän, että Euroopan parlamentti on niistä kovasti kiinnostunut. Ensi viikon lopulla Hallitusten ja valtioiden päämiehet pyrkivät saamaan Lissabonin sopimuksen ratifioinnin selvitettyä, miten prosessi etenee. Jos ajatellaan Irlannin kyllä vastausta ja Puolan presidentin myöntymystä, niin kuitenkin siitä huolimatta tiedämme, että sopimus ei voi astua vastaan ähm, voimaan ennen, ennen kuin kaikki jäsenvaltiot ovat sen ratifioineet, eli Tsekin ratifiointi puuttuu. Ähm, Tsekin äh, senaatti on sen hyväksynyt, mutta 17 senaattoria äh, jätti Tsekin hallintotuomioistuimelle pyynnön jossa pitäisi tarkastella, soveltuuko Lissabonin sopimus myöskin Tsekin perustuslakiin. Meidän täytyy kunnioittaa Tsekin demokraattista prosessia. 27. ensi viikolla niin komissiossa järjestetään laaja kysely tästä kysymyksestä. Me uskomme, että tulemme esittämään sopimuksemme, ehdotuksemme hyvin lyhyellä aikavälillä tämän jälkeen, mutta meillä ei ole määrä päivää vielä. Ja me toivomme, että presidentti Klaus äh, ratifioi sopimuksen, allekirjoittaa sen äh, ilman ehtoja. Meillä, äh, me haluamme myöskin selvittää, mitkä hänen ehtonsa ovat. Euroopan parlamentti on hyvin riippuvainen siitä, mitä tapahtuu Tsekissä. Tsekin hallinto tuomioistuimen tai perustuslakituomioistuimen Päätös on ratkaiseva sen suhteen, milloin Lissabonin sopimus astuu voimaan. Me kuulemme ja konsultoimme Euroopan parlamenttia myöskin tapahtumista niin, että Lissabonin sopimus voi astua voimaan niin nopeasti kuin mahdollista. Puheenjohtajavaltio tulee esittämään tästä raportin, jossa kerrotaan, että mikä kaikkien auki olevien kysymysten tilanne on ja me kuulemme jäsenvaltioiden kannat, mitä tulee eurooppalaiseen ulkoasiain palveluun ja mitä tulee henkilöstöpalveluihin ja rahoitukseen. Ja näitä asioita käsiteltiin maanantaina valiokunnissa ja kuten sanottua iltapäivällä me vähän vielä syvennämme näiden kysymysten käsittelyä. Voin jo nyt mainita, että ensi viikon tapaamisessa raportit ovat ohjesuuntana korkea, ohjeviivana korkean edustajan toiminnalle niin, että hän hyvin nopeasti voi esittää muodollisen ehdotuksen siitä, miten Euroopan unionin ulkoisen toiminnan yksikkö tulee toimimaan. Ja toivottavasti saamme hyvin nopeasti lähikuukausien aikana selvityksen. Monista näistä kysymyksistä on keskusteltu Euroopan parlamentissa ja toivomme, että keskusteluja jatketaan lähiviikkojen aikana. Suuri kysymys huippukokouksessa tulee olemaan ilmastonmuutos. Meidän ambitiomme on, että pystyttäisiin Euroopan neuvostossa tekemään sopiva päätös niin, että voimme sen johtavan aseman ottaa itsellemme, jota tarvitsemme, ja ajatellen nimenomaan Kööpenhaminan kokousta. ECOFIN-neuvostossa käsiteltiin rahoituskysymystä viime viikolla, ja puheenjohtajavaltio tekee parhaansa, jotta saamme aikaan sopimuksen, mutta kuitenkin sopimus pitää hyväksyä Eurooppa-neuvostossa me tarvitsemme kuitenkin vielä lisäkeskusteluja jäsenvaltioissa, jotta pääsisimme asiassa eteenpäin. On erittäin tärkeää, että me voimme sopia asiasta niin, että prosessi ei jää jälkeen. Jos ajatellaan info, ähm, toimielinten puitteita me tiedämme varsin hyvin, mitä ongelmia meillä on. Ja ajatellen kriisiä niin, ja rahoituskriisiä, niin me toivomme kuitenkin siitä huolimatta pääsemme nopeasti eteenpäin. Mitä tulee YK Barcelonan ilmastokysymykseen ja ilmastoministeriön kokoukseen, niin Ainoastaan siten, että jos kaikki osapuolet toimivat, voimme päästä Kööpenhaminan kokouksessa eteenpäin. Tällä hetkellä EU-ministerit keskustelevat johtopäätöksistä, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta. Ehm, ja siinä pitää selventää myöskin eri kantoja. Hyvin tärkeitä päätelmiä tulee olemaan se, että selvitetään EUn strategia tulevaisuudessa ja pyrimme saamaan aikaan sopimuksen, joka helpottaa meidän päätöstämme jossa me voimme eh, lisätä päästöjen vähentämisen määrää 20 prosentista 30 prosenttiin. Ja päätelmissä tullaan käsittelemään myöskin EUn tarjousta päästöjen vähentämisestä, joka koskettaa ilmailua. Ja me haluamme myöskin ähm, tukea toimenpiteitä kehitysmaissa, mitä tulee mittaukseen ja analysointiin ja mekanismien kehittämiseen. Ja myöskin EUn toimenpiteisiin äh, metsän äh, hakkuiden äh, tai avohakkuiden vähentämiseksi. Ja rahoitusmarkkinoille tarvitaan säätelyä. Kesäkuussa valtiovarainministerit tekivät hyvin tärkeän päätöksen eh, ja sen vastaa myöskin EUn rahoitusalan makronäkemyksiä ja mm, haluamme saada sekä pankki että arvopaperi että eläkemarkkinoiden valvonnalle eh, valvontaa. Ja nämä ovat tämän puheenjohtajakauden kaikkein tärkeimpiä painopistealueita. Meidän tavoitteemme on, että vuoden lopulla meillä on sopimus koko tästä paketista. Ja siksi olen hyvin iloinen siitä, että ECOFIN eilen pystyi ottamaan suuren askeleen eteenpäin ja saavutti suuren poliittisen yhteisymmärryksen makronäkemyksistä ilman, että vaikeutetaan tai ennakoidaan neuvotteluja kansallisissa parlamenteissa. Ruotsin puheenjohtajavaltio kuuli valtiovarainministerien kokouksessa eilen myöskin, että meidän pitää jatkaa keskustelua Euroopan parlamentin kanssa. Me olemme hyvin iloisia siitä, koska meidän mielestämme se toimii erittäin hyvin. On tärkeää, että käytämme tilaisuutta hyväksemme ja viemme näitä keskusteluja eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista. Meidän täytyy kantaa yhteinen vastuumme, meidän täytyy huolehtia siitä, että kuluttajat ja investoijat saavat luottamuksensa takaisin rahoitusjärjestelmään. Ja muutama sana myöskin työllisyydestä Euroopassa tässä. Tiedän, että siitä tullaan Eurooppa-neuvostossa keskustelemaan. Viime aikoina olemme nähneet varovaisia merkkejä siitä, että talous elpyisi, mutta tilanne työmarkkinoilla eh, sen ennustetaan tulevan vielä heikommaksi ja tarvitsemme stimulanssia ja toimenpiteitä. Tärkeää Eurooppa-neuvostolle on se, että meidän täytyy pystyä käsittelemään kriisin seuraamuksia samaan aikaan, kun meidän pitkän tähtäyksen tavoitteemme pitää toteutua, että lisätään työllisyyttä. Ja meillä, meillä täytyy olla täystyöllisyys, jotta saamme kestävän rahoituksen. Ja se merkitsee myöskin kasvua ja ihmisten hyvinvoinnin lisääntymistä Euroopassa. Tässä yhteydessä haluan sanoa, että mm, muistuttaa siitä, että mitä tulee elvytykseen, niin niin eh, valtiovarainministerit totesivat, että elvytys toteutuu, mutta hyvin hauraasti. Ja samaan aikaan sovittiin siitä, että pyritään laatimaan strategia niille periaatteille, joista Göteborgin epävirallisessa kokouksessa valtiovarainministerit keskustelivat. Haluan sanoa muutaman sanan energiaturvallisuudesta. Mitä tulee kesäkuun eh, päätelmiin, niin ensi viikolla – tulevat energiaministerit päättämään, mitä tulee kriisimekanismiin ja energiatehokkuuteen ja energiahuoltoon. tästä tullaan antamaan raportti tammikuussa ja Eurooppa-neuvosto tulee ottamaan sen huomioon. Eurooppa-neuvosto tulee hyväksymään Itämeren alueen eurooppalaisen strategian Meillä oli hyvin antoisia keskusteluja tästä viime kokouksessa syyskuussa. Hallitusten ja valtioiden päämiehet tulevat hyväksymään päätelmät ja neuvoston yleiset kysymykset pitäisi hyväksyä. Tässä strategiassa, niin kuin tiedätte, niin siinä on integroidut kehykset niille haasteille, joita on olemassa ja jotka myötävaikuttavat taloudelliseen ja alueelliseen eh, hyvinvointiin EU:ssa. Ja tämä voi olla inspiroivana esimerkkinä muille makroalueille Euroopan unionin parissa. Eh, ja tämä EU-strategia on jo muotoutumassa ja Unkarin puheenjohtajakaudella 2011 se tullaan esittelemään. Eli nyt eh, Ruotsin puheenjohtajavaltio pystyy esittelemään jo tämän aloitteen alustavia tuloksia. Eurooppa-neuvosto eh, kehottaa kaikkia toimijoita hyväksymään tämän strategian. On erittäin tärkeää, että se saadaan käynnistettyä ja meidän täytyy ryhtyä käsittelemään myöskin ajankohtaisia ympäristötavoitteita ja meidän täytyy saada strategia sille. Ja me tulemme käsittelemään myöskin Välimeren maahanmuuttotilannetta – Neuvosto pyrkii saamaan aikaan toimenpiteitä esimerkiksi Maltalla, jotka pitää toteuttaa lyhyellä tähtäyksellä. Ja me pyrimme saamaan siellä toteutettua eurooppalaisen pakolais- ja turvapaikkatoimiston. Haluamme saada siihen myöskin Turkin mukaan ja Euroopan neuvosto haluaa, että Välimeren alueella tätä ajankohtaista tilannetta käsitellen ja pyrimme saamaan aikaan pitkän tähtäyksen sopimuksia, mutta siinä tarvitaan jäsenvaltioiden yhteistyötä ja neuvosto tukee myöskin maailmanlaajuisia ponnisteluja ähm, maahanmuuttoon äh, kysymyksissä niin, että saataisiin mukaan myöskin Frontexia, että saisimme aikaan sopimuksia myöskin meriteitse tulevien pakolaisten kohdalla. Ja sitten mitä tulee ulkosuhteisiin, kesäkuussa yleisten asioiden neuvostosta saimme toimeksiannon, jossa sanottiin, että pitää miettiä, että miten Afganistanin ja Pakistanin kysymyksessä saataisiin aikaan edistystä. Syyskuussa tästä keskusteltiin ja juuri nyt jäsenvaltiot työryhmätasolla keskustelevat näistä kysymyksistä. Ulkoministeri neuvostossa ensi viikolla tullaan hyväksymään sopimus, joka vahvistaa tukea Palestinalle ja Afganistanille. Se kattaa toimielimet kummassakin valtiossa on erittäin tärkeää, että tämä suunnitelma toteutetaan ja pitää lisätä toimenpiteitä sekä Pakistanissa että Afganistanissa. Afganistanissa. Se, että lisätään sotilasvoimaa, se ei tule koskaan johtamaan kestävän kehitykseen. Meidän täytyy panostaa myöskin siihen, että rakennetaan demokraattisia toimielimiä, jotka vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa. Tässä kohdin EUlla on erittäin tärkeä rooli kummassakin maassa ja tietenkin eh, panostukset eh, kuitenkin Afganistanissa ja Pakistanissa ovat erilaisia. Puhemies, tästä tulemme ensi viikolla Eurooppa-neuvostossa keskustelemaan ja tietenkin minä kuuntelen jäsenten kysymyksiä ja eh, vastaan Kiitos. Pani minister, Kiitoksia kovasti. Hyvä ministeri, kiitoksia tästä neuvoston ohjelman kuvailusta. Ja nyt puheenvuoro komission puheenjohtaja Barrosolle. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kunnioitetut parlamentin jäsenet. Olen Malmströmin sanomasta samaa mieltä. Kaksi Lissabonin sopimukseen liittyvää keskeistä kysymystä alkuun ja sitten ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja Kööpenhaminan ilmastokokous toisaalta. Huippukokouksen yhteydessä pitäisi tehdä lopullinen päätös sen suhteen, että Lissabonin sopimus astuisi voimaan. Monien vuosien ajan olemme olleet tietoisia siitä, ettei uuden sopimuksen hyväksyminen ole helppo tehtävä. Takaiskuja olemme kokeneet ja pettymyksiä, mutta aina vaan olemme päässeet eteenpäin, kun olemme pyrkineet löytämään demokraattisia ja toimivia ratkaisuja Euroopan unionille. Ja jatkossakin näin tulee varmaan käymään. Me varmaankin pääsemme tämän viimeisenkin esteen yli, jotta sopimus astuisi voimaan. Nyt kun Irlanninkin kansa on äänestänyt sopimuksen puolesta. Puolan ratifiointiprosessi on saatettu päätökseen ja nyt voimme sanoa, että kaikki maat ovat demokraattisesti hyväksyneet Lissabonin sopimuksen. Nyt täytyy vain saada tämä prosessi toteutettua viimeistä pilkkoa myöten myöskin Tsekin tasavallassa. Tietenkin meidän täytyy kunnioittaa Tsekin tasavallan menettelytapoja, sillä demokraattista tahtoa on olemassa – niin kuin parlamentti osoitti omassa äänestyksessään. Ja toivottavasti mitään esteitä ei tule ilmenemään, joka viivyttäisi prosessin etenemistä eli sopimuksen ratifiointia. Olen kertonut parlamentille, minkälainen merkitys viivytyksellä olisi komission nimittämiseen, mutta meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta Lissabonin sopimuksen pohjalta komissio muotoillaan. Nyt eletään kriittisiä aikoja. Meidän täytyy toimia tämän parlamenttikauden aikana, esittää esittelemällämme linjauksella te olette tukeneet minun valintiani ja meidän täytyy varmistaa, että toimielimet voivat toimia tehokkaasti ja se edellyttää Lissabonin sopimuksen ratifiointia. Näin saamme Euroopan unionissa tehokkaan toimijan. Neuvostolla on tietenkin oma vastuunsa. Meidän täytyy huomioida, että nyt on kiire Niin kauan kun instituutiot eivät voi toimia tehokkaasti, niin siitä syntyy vain yhä kasvavia kustannuksia. Meidän täytyy jatkaa siis täytäntöpanopuolella ja katsoa, että sopimus astuisi voimaan. Ja minä tiedän, että parlamentti tukee meitä tässä suhteessa ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta mahdollisimman pikaisesti sopimuksen tuoma lisäarvo astuisi voimaan. Parlamentti on tehnyt paljon asian hyväksi, esimerkiksi kansalaisaloite asian suhteen. Iltapäivällä käsitellään Euroopan unionin ulkoisen toiminnan yksikön käsit, toiminnan yksikön mietintöä ja me toivomme, että yksikkö muine toimijoiden tekee Euroopan unionista toiminnasta tehokkaampaa. Olemme kuulleet että ulkoisesta toiminnasta, ulkoisen toiminnan yksiköstä tulisi joku Euroopan unionin toiminnan ulkopuolinen yksikkö. Tällaisia huolenaiheita on esitetty, mutta me haluamme, että se tekisi tiivistä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa, erityisesti komission kanssa. Päätökset, joita, val, joita val, tehdään, niin niitä valmistellaan komissiossa ja neuvostossa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa yksikössä. Paljon riippuu juuri siitä, että voidaan varmistaa, että ulkoinen toiminta on jotain muuta kuin yksittäisten toimijoiden tekemien toimintojen summa. Neuvosto tulee tekemään tiivistä yhteistyötä kansallisten yksikköjen kanssa ja muiden toimijoiden kanssa, ja sitä kautta tästä to- ulkoisen toiminnan yksiköstä voi muotoutua lisäarvoa, lisäarvoa tarjoava yksikkö yhteinen ulkoisen toiminnan yksikkö, joka perustuu yhteisön politiikkaan. Sitä kautta saadaan varmistettua, että siitä tulee vahva yhtenäisen Euroopan unionin yksikkö. Euroopan neuvostossa täytyy käsitellä päivän polttavia kysymyksiä, talouskriisiä ja muita asioita, erityisesti talouskriisin vaikutukset työttömyyteen. Meidän täytyy jatkaa siitä, mihin jäimme G20-huippukokouksessa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistaa sen, että mahdollisimman pikaisesti voidaan komission hyvä, ehdotukset hyväksyä rahoitusalan valvontaan liittyen. Meidän täytyy käsitellä myöskin energiaa turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Mitä tulee politiikkaan, niin lähipäivien tärkein kysymys on Kööpenhaminan kokous. Se on Euroopan unionin kansalaisten kannalta keskeinen asia, niin myös koko yhteisölle. Kööpenhaminan kokoukseen on enää 15 päivää. Meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä ja Euroopan unionin pitää osoittaa olevansa johtajan asemassa, jotta prosessi etenisi. Me olemme esittäneet omat tavoitteemme ja siltä pohjalta muut ovat lähteneet liikkeelle ja parantaneet toimiaan. Mutta me toki kaikki tiedämme, että jotta maailmanlaajuista toimintaa voidaan harjoittaa, niin meidän täytyy päästä vielä eteenpäin. Meidän täytyy tukea kehitysmaita esimerkiksi rahoituksellisten tukipakettien avulla, niin kuin komissio edellä, viime kuussa esitimme. Vuoteen 2020 mennessä kehitysmaat tarvitsevat noin 100 miljardia euroa vuodessa. Kasvavat maat, kasvavat teollisuusmaat omalta osaltaan joutuisivat kantamaan oman kortensa kekoon. Muuten lisäksi meidän täytyy löytää myöskin toisenlaisia rahoituslähteitä ja tässä Euroopan unionilla on myöskin keskeinen rooli. Kööpenhaminan agenda ei liity vain ainoastaan ilmastonmuutokseen, se on tietenkin keskeisin tavoite, mutta ilmasto liittyy myöskin kehitysyhteistyötön. Se on yksi erittäin keskeinen ulottuvuus tässä toiminnassa. Meidän sitoumuksemme ovat tiukat, erityisesti kun huomioidaan, että rahavirrat eivät ole niin vuolat kuin aikaisemmin. Mutta jos odotamme, niin kustannukset kasvavat entisestään, joten huippukokouksessa täytyy löytää luovia ratkaisuja, jotka osoittavat, että Euroopan unioni tekee yhtenäisellä rintamalla toimintaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tar- me olemme lähteneet jo leikkaamaan päästöjä, mutta toisaalta meidän täytyy osoittaa, että me olemme valmiita auttamaan myöskin muita pääsemään tähän tavoitteeseen. Näin voimme osoittaa, että Euroopan unioni on aktiivinen, niin kuin Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Meidän täytyy osoittaa, että Euroopan unioni todellakin tarjoaa kansalaisilleen lisäarvoa. Kunnianhimoinen toimintaohjelma tarkoittaa myöskin sitä, että instituutiot voivat toimia tehokkaasti. Ja näin palaan, mistä aloitin. Lissabonin sopimus on ensimmäinen sopimus tämän laajentuneen Euroopan unionin aikana. Keski- ja Itä-Euroopan maan ystävät muistavat ajan, jolloin Eurooppa oli jakautunut, mutta me olemme päässeet tämän yli. Instituutiot pysyvät, joten me tarvitsemme niitä myöskin laajentuneessa Euroopan unionissa. Ja Lissabonin sopimus on uuden aikakauden uusi sopimus, joka tarjoaa tehokkaita instituutioita, jota, jonka kautta laajentunut Euroopan unioni voi toimia tehokkaammin, mutta instituutiot eivät riitä. Me tarvitsemme myöskin vahvaa poliittista tahtoa, jotta pääsemme näihin tavoitteisiimme. Ja minä toivon, että Eurooppa, Euroopan neuvoston kokouksessa päästään todellakin näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, muun muassa Kööpenhaminassa. Kiitoksia. No, Kiitoksia kovasti Euroopan komission puheenjohtajalle. Ja nyt seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuorot. Aivan ensimmäiseksi anna puheenvuoron Joseph Dollille ja hän puhuu EPP-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, EPP e odottaa neuvoston kokoukselta, että se päättää toimielimiä koskevan epävarmuuden kauden ja tällä tavoin antaa uudelle komissiolle uutta pontta, mutta samoin antaa meille kiinteän neuvoston ja sen johtajan. Neuvoston pitäisi ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta voidaan kiihdyttää kasvua ja vaurautta Euroopassa, jotta saadaan aikaan työpaikkoja, koska kriisi ei ole päättynyt niin kauan kuin sosiaalinen kohesio ei ole palautettu. Ja sitten toimielimistä haluaisin muistuttaa teitä siitä, että silloin kun Puolan presidentti eh, allekirjoita. Kaikki muut ovat antaneet äänensä sen puolesta, että Eurooppa voi mennä eteenpäin viipymättä. Eh, kaksi päivää ennen eh, Eurooppa-neuvoston kokousta. Tsekin perustuslakituomioistuin tarkastelee tätä asiaa ja totta kai me kunnioitamme tätä päätöstä, mikä se sitten onkaan. Sen sijaan minun ryhmäni on pahoillaan siitä, että Tsekin presidentti, kun sen parlamentti nyt on hyväksynyt Lissabonin sopimuksen, niin presidentti on esittänyt uuden tekosyyn, jonka varjolla hän siirtää allekirjoitustaan. Olen pahoillani myös siitä, että tässä pyydetään takeita tietyistä sopimuksen näkökohdista, mutta nyt ei pitäisi avata tätä Pandoran laatikkoa, Pandoran lipasta, vaan minä olen tyytyväinen siihen, miten asiassa on toimittu. Nyt Euroopan unioni pitää sanoa, ettei tällaisia keinoja hyväksytä. Kaikki kansat ovat välillisesti tai välittömästi hyväksyneet sopimuksen, joten pitää mennä eteenpäin. Niin kauan kuin nämä toimielin kysymykset ovat monopolisoimassa keskustelua, niin me tarvitsemme todella tehokasta demokraattista päätöksentekoa ja meillä on edessämme todelliset haasteet eh, taloudellisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti. Ei, niitä ei nyt voida ratkaista ja tällä tavoin me siirrämme niitä Parlamentti voi mennä tai haluaa mennä nopeasti eteenpäin kuulemaan komission jäseniä ja tällä tavoin äh, saamme äh, nopeasti uuden komission ja neuvoston. Äh, pitää olla myös selkeät näkemykset talouspolitiikasta. Jos katsotaan nyt Pittsburghin G20-kokouksen tuloksia, niin siinä nämä tulokset olivat aika, aika sekavat Euroopan pitää tehdä kaikkensa, jotta sen yritykset voivat äh, toimia riittävän aktiivisesti ja äh, voivat myös rekrytoida ja investoida äh, tutkimukseen. Tällä tavoin saamme tasapainoisen taloudellisen kauppaympäristön ja näin saamme aikaan myös sopivan strategian nyt jos meidän kumppanimme eh, toimivat eh, heikosti, eh, niin kärsimme siitä Kööpenhaminassa. Minkälaista painostusta aiomme asettaa Kiinaa Yhdysvaltoja nousevia talouksia kohtaan ajatellen Kööpenhaminan kokousta? Olen tyytyväinen siitä, että Eurooppa on pioneeri näissä asioissa, eikä se mm, ole ainoa toivottavasti, joka torjuu eh, ilmaston lämpenemistä. Meillä on eh, vain 50 päivää ennen Kööpenhaminan kokousta jäljellä. Se on melko eh, vähän, mutta se myös riittää ja niinpä haluaisin komissiolta ja neuvostolta kuulla, miten aiotte käyttää nämä 50 päivää. Eurooppa-neuvosto eh, lokakuussa, eh, se toimii eh, hyvin merkittävällä hetkellä. Se osoittaa, miten Eurooppa voi toimia talousmielessä, sosiaalisessa mielessä ja myös toimielinten suhteen. Ryhmäni EPP vetoaa kaikkien vastuullisuuteen, kaikkien jäsenvaltioiden vastuullisuuteen asiassa. Kiitoksia. Äh, Thank you. Kiitoksia. Äh, kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi puhuu SD, sosialistien demokraattien ryhmän nimessä äh, puheenjohtaja Sloboda. Kiitoksia puhemies, komissaari, komission puheenjohtaja. Ennen, ennen kuin käsittelen institutionaalisia kysymyksiä, haluaisin kommentoida Kööpenhaminan kokousta. Olette aivan oikein eh, puhunut komission puheenjohtaja, että oleelliset eh, päätökset, jotka nyt teemme, niin ne, suuntautuvat Kööpenhaminaan. Me tarvitsemme eh, sitovia tavoitteita, ei lausumia. Ei riitä, että sanotaan, että amerikkalaisten lainsäädäntö ei ole vielä valmista koska meidän täytyy tehdä Kööpenhaminan jälkeen myöskin päätöksiä. Mutta tämän prosessin lopulla pitää olla sitovia päätöksiä, se on välttämätöntä. Ja mitä tulee rahoitusmarkkinoihin ja taloustilanteeseen? On skandaali ja provosoivaa se, mitä bonuksia maksetaan tänä päivänä. Erityisesti Amerikassa, mutta tämä kohdistuu myöskin Eurooppaan. Tämä ei ole keskeinen ongelma, mutta siitä näkyy myöskin, kuinka monet johtajat yhä edelleen eivät ymmärrä, että mistä on kyse, kun rahoitusmarkkinoita markkinoita uudelleen järjestetään ja jos ajatellaan heidän vastuutaan kansalaisille. Minä olen siinä, siinä äh, sanoisin, että äh, rouva komissaari, te olette oikeassa, kun sanotte, että työllisyyspolitiikan pitää olla painopistealue ei riitä. Nämä stimulaatiot, joita meillä on, niin ne eivät riitä. Tämä elvytysohjelma ei riitä, vaan meidän täytyy saada uusia stimulansseja, uusia välineitä, joilla edistetään työllisyyttä. Komission puheenjohtaja eilen myöskin vastasi siihen, mitä Steve Hughes kysyi, ja olen iloinen siitä, että hän haluaa työllisyyspolitiikan ottaa tulevais, tulevina vuosina myöskin keskipisteeksi toiminnassamme. Sanoisin muutaman sanan Lissabonista. Ensinnäkin, mitä tulee Vakla Klausin puuttuvan allekirjoitukseen, niin minä lähden siitä, että Tsekin perustuslakituomioistuimesta pitää tulla myönteinen päätös. Ja minä ihmettelen sitä, että miten tähän vielä kaikki asiat otetaan esiin ja että kaikki halua tai että haluttaisiin sopimus avata. Minä varoitan siitä. Mutta tsekin kollegat, varmasti muistatte, että me annoimme aikoinaan, aikoinaan mm, eh, nämä, tämän asetuksen ja jos sitä nyt sitten on tullut este estetsekille, jos sanotaan ei, niin sillä, sillä kun nämä asetukset annettiin, niin sillä on merkitystä. Jos sanotaan, että mm, näillä, e, nämä asetukset e, e, olisivat esteenä, mutta jos nyt niiden perusteella kielletään allekirjoitus Lissabonin sopimukseen, niin meidän täytyy puhua kuitenkin selkeää kieltä tässä kysymyksessä. Mitä Lissabonin sopimukseen tulee, niin siinä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin enemmän demokratiaa Eurooppaan, enemmän parlamentaarista demokratiaa myöskin Euroopan parlamenttiin. Te ette halua sitä, koska te ette kannata enempää demokratiaa. Ja sitten halutaan saada lisää tehokkuutta. Ja neuvoston puheenjohtajia. Tämä on erittäin tärkeää, mitä te tulevina vuosina tulette käsittelemään tässä ei saa olla mitään institutionaalisia kysymyksiä, jotka ovat esteenä. Barroso sanoi, että me tarvitsemme neuvoston puheenjohtajan, e, joka toimii komission ja parlamentin kanssa hyvässä yhteistyössä. Ja me tarvitsemme myöskin yhteisön e, menetelmiä, jotka ovat keskipisteessä. Me emme tarvitse sellaista neuvoston puheenjohtajaa, joka puhuu tyhjiä puheita ja kuvailee ja sanoo, puhuu sellaisista asioista, mitä ei ole tapahtunut. Me tarvitsemme sellaista neuvoston puheenjohtajaa, joka tekee hyvää yhteistyötä kanssamme. Ja me tarvitsemme myöskin ulkosuhdehallintoa, ei pelkästään sellaisia asioita käsittelemään, jotka koskevat tehokkaita säännöksiä ja yhteistä ulkopolitiikkaa, vaan sen pitää käsitellä myöskin parlamentaarista valvontaa Mm, jos ajatellaan parlamentin sopimusta, jonka tarkoituksena on tuoda enemmän parlamentaarista valvontaa, niin sitä voidaan kristalloida vielä tarkemmin. Mm, eli se ei voi merkitä sitä, että olisi vähemmän parlamentaarista valvontaa niin, että ulkosuhdehallinto voisi toimia vapaasti. Teidän täytyy huomata se, että joka tapauksessa yhdessä kollega Brokin kanssa, joka on esittelijä, niin me olemme täysin samaa mieltä komission puheenjohtajan kanssa siitä, että me tarvitsemme selkeät rakenteet, mutta ratkaisevaa meille on vielä kertaalleen se, että onko parlamentaarinen valvonta, kohdistuuko se myöskin ulkosuhdehallintoon ja yhteisen edustajan, korkean edustajaan yhdessä neuvoston kanssa. Eli kuten sanottua, niin ulkoasian valiokunnassa olemme myöskin taistelleet tämän asian puolesta ja me haluamme vahvistaa tätä asiaa ja uskoaksemme, että Lissabonin sopimuksessa halutaan enemmän demokratiaa, enemmän parlamentaarista valvontaa ja enemmän mm, tehokkuutta. Kiitos. Kiitoksia kovasti edustaja Svoboda. Mm, Minulla on sinisen kortin kysymyksen ehdotus, jos haluatte sen. Edustaja Balzok, 30 sekuntia, olkaa hyvä. Tisztelt Svoboda úr, ön azt említette... Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Kollega Svoboda, te totesitte, että Benishin dekreetit pitäisi unohtaa, koska ne eivät tänään ole enää voimassa. Tiedättekö, minkälaisia vaikutuksia näillä asetuksilla oli? Te tiedätte, että vaikutukset näkyvät edelleenkin. Eli jos puhutaan oikeusvaltion periaatteesta, niin täytyy valitettavasti todeta, että sudettisaksalaisten ja unkarien suhteen vielä on paljon tekemistä. Vapota. Herra Svoboda, ne kommentoikaa, olkaa hyvä. Kyllä, minä olen käsitellyt tätä hyvin paljon, koska monet eh, sudettisaksalaiset elävät Itävallassa ja, ja minä tun, tunnustan, että heillä on ihan oikeutettuja huolenaiheita. Mutta meidän täytyy tarkastella tulevaisuutta. Eh, tulevaisuus ei ole Benesin asetuksilla, vaan vapailla Euroopan kansalaisilla pitää olla ne oikeudet, mitä eh, perusoikeusasiakirjasta, perusoikeuskirjasta saadaan. Thank you. Kiitoksia, hyvät kollegat. Ja nyt äh, ALDE-ryhmän puolesta annan puheenvuoroon puheenjohtaja J. Verhofstadtille. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Juna on kulkenut jo niin pitkän matkaa ja niin kovalla vauhdilla, että tuskinpa on mahdollista pysäyttää sitä tai muuttaa sen suuntaa. Näin sanoi presidentti Klaus. Ja ehkäpä tämän ainoan kerran voin olla hänen kanssaan samaa mieltä. Eli juna on kulkenut niin pitkään, niin nopeasti, ettei sitä voida enää pysäyttää tai muuttaa sen suuntaa. Se on keskeinen sitaatti. Ilmeisesti tässä nyt on käynyt niin, että Klaus on tunnustanut sen tosiseikan, ettei mikään voi enää estää Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Ja on selvää, että jos 27 jäsenvaltiota ovat käytännössä ratifioineet eli hyväksyneet tekstin, niin eiköhän myös Klaus allekirjoita tätä tekstiä. Tämä asennemuutos selittynee vain ainoastaan sillä, että prosessia on päättäväisesti tarkoitettu Lissabonin hengessä jatkaa. Näin täytyy tehdä tulevina päivinä ja viikkoina, toivottavasti seuraavien päivien aikana. Ja paras tapa varmistaa se, että Klaus allekirjoittaa tekstin ja että sopimus vihdoinkin ratifioidaan, on mielestäni se, että arvoisa Malmström, kollega Malmström, että me jatkamme tätä täytäntöönpanoprosessia. Niin kuin Klaus sanoo, juna on edennyt niin nopeasti, että sitä ei voida enää pysäyttää. Eli meidän täytyy jatkaa tätä junamatkaa. Ja tästäpä syystä on aivan ehdottoman välttämätöntä, että meidän täytyy lähteä neuvostossa nimittämään uutta komissiota. Eli mahdollisimman nopeasti meidän pitää esittää paketti, jossa puhutaan puheenjohtajasta ja korkeasta edustajasta. Klaus on sanonut, että juna kulkee päivä päivältä nopeammin ja nopeammin, ja tästäpä syystä hän ei voi kieltää allekirjoitustaan. Eli jos juna etenee, niin Klausin on allekirjoitettava. Tämä on oma näkemykseni. Toinen asia liittyy ulkoisen toiminnan yksikköön. Minä toivon, että neuvosto pääsee asian tiimoilta yhteisymmärrykseen. Mutta todettakoon, että me emme voi hyväksyä ihan mitä tahansa. Meidän tulisi välttää päällekkäistä työtä. Ja minä pahoin pelkään, sanottakoon se suoraan, että me olemme luomassa kahta rinnakkaista mallia. Ainakin tällä hetkellä. Ensinnäkin meillä on komission malli, eli unionin lähetystö. 6000 edustajaa edustaa komission toimintaa ja komission puheenjohtaja. Ja sitten meillä olisi tämä uusi ulkoisen toiminnan yksikkö tuhansine työntekijöineen, jotka edustavat sitten korkea edustajaa. Koko prosessin päätteeksi pitäisi olla ihan selvää, että meillä on vain yksi ainoa rakenne, joka käsittelee ulkosuhdeasioita, ettei meillä olisi kahta äh, rinnakkaista rakennetta, eli komission edustusto ja sitten tämä ulkoisen toiminnan yksikkö toisaalta. Minä toivon, että me pääsemme neuvostossa yhteisymmärrykseen. Ja toivon myös, että sopimus olisi sellainen, että se selkeästi sanoo, ettei rakenteet saa olla päällekkäisiä komission edustustojen ja ulkoisen toiminnan yksikön toiminnan suhteen. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia siis ja nyt seuraavaksi vihreiden ryhmän puolesta puheenvuoro edustaja Rebekka Hansille. Kiitoksia puhemies arvoisat komission ja neuvostajat. Haluaisin ensiksi sanoa Tsekistä, että tämä on jo eräänlainen, tai minusta on eräänlaista poliittista olettamusta se että miten huonosti presidentti Klaus toimii. Hän on huono häviäjä, joka ilmeisesti ei edes Tsekin lakia kunnioita, koska perustuslain enemmistö, jo, eh, ne, perustuslaillinen enemmistö, joka äänesti Tsekissä eh, allekirjoituksen puolesta, niin tämä eh, lakien hylkääminen Tsekissä, niin sitä ei pitäisi tunnustaa ja niin, että opt-out anne myönnettäisiin Tsekille ihmisoikeusperuskirjan kohdalla. Minun mielestäni tämä menee ihan liian paljon tämän tsekkiläisen ähm, hankaluuksien aiheuttajan äh, taskuun. Jos ajatellaan tsekkejä ja niitä jotka, saksalaisia, jotka muuttivat tsekkiin pakolaisina, niin nämä kansalaiset ovat ansainneet jotakin paljon enemmän. Tämä presidentti Klausista, mutta ilmastosta, herra Barroso. Te olette harvoin saaneet niin paljon tunnustusta minulta kuin mitä tänään tulette saamaan. Minä olen hyvin, hyvin ilahtunut siitä, että te sanoitte, että kuinka tärkeää on, että eurooppalaiset sitoutuvat selkeällä summalla äh, tähän kansainväliseen rahastoon panostamaan, joka on kehitysmaiden äh, ilmastorahastoa varten tarkoitettu. Eilen häpesin, kun Saksan valtio sihteeri Luxemburgissa neuvotteli, hän pelasi todella pokeria, eli hän, san, hän sanoi, että kun pokeria pelataan, niin ei kerrota mitä kortteja kädessä on, mutta Kööpenhaminan konferenssin valmisteluissa ei ole kyse pokeripelistä, vaan se on suurin haaste, mitä rouva Merkelillä ja muilla tärkeillä Euroopan unionin poliitikoilla on. Eli he ovat usein sanoneet, että tämä on yhteisön tärkein haaste koska että pystymme elämään tällä maapallolla yhdessä. Minusta tuntuu, että tämä täytyy ottaa tosissaan. Satoja miljardeja euroja eh, pitäisi vuodesta 2020 olla käytössä niin, että auttaisimme kehitysmaita – Eh, kehittämään sellaista, mm, eh, sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat ilmastonsuojelun eduksi. Sellaiselle maalle kuin Saksalle, niin tämä merkitsisi noin kolmea miljardia euroa vuodesta 2020 lähtien. Jos ajatellaan, mitä elvytyspaketissa tänä päivänä on, tai mitä me panostamme rahoitussektorin eh, pelastamiseen, niin tämä summa on pikkujuttu. Hyvät naiset ja herrat, minä häpeän, jos meidän täytyy Kööpenhaminassa ottaa huomioon tämä hirveä pokeripeli, eh, niin kuin Euroopan unioni eilen Luxemburgissa neuvotteli, niin se ei ole veturi, se ei ole kansainvälisessä ilmastonsuojelussa johtavassa asemassa, vaan se kuuluu näihin erittäin suuriin estäjiin. Älkää uskokaa, että ei maailmassa ähm, seurattaisi sitä, mitä Luxemburgissa ja Brysselissä tullaan neuvottelemaan ja neuvotellaan. Voin vain vedota teihin, herra Barroso, pitäkää kiinni komission kurssista. Rahoitusta pitää avoimemmin valmistella ähm, tähän kansainväliseen rahastoon jo kahden vuoden ajan valista lähtien. Rova Malmström, muistutan, että Pyydän, että ruotsalaiset neuvottelisivat oikein ja kunnioittakaa myöskin parlamentin ympäristövaliokunnan pyyntöä. Eli kyseessä on sellainen tavoite, että oikeastaan vuoteen 2020 mennessä eh, hiilidioksidipäästöjen vähennyksen pitäisi olla 30 prosenttia eh, ja haluaisin vielä viimeksi sanoa, että minulla on suuri ongelma Ruotsin puheenjohtajakauden ähm, kauden en pysty luottamaan siihen, niin jos ajatellaan Vattenfallia, joka on valtion yritys, niin teidän pitäisi vähitellen saada se siihen, että äh, se ei panostaisi kaikkialla Euroopassa rajattomasti hiileen, vaan pitäisi loppujen lopuksi, että se äh, investoi siellä, missä ei tarvita sertifikaatteja. Eli tämä Vattenfall-yritys, niin se eh, murentaa teidän luottamustanne ilmastokysymyksiin. Ja huolehtikaa siitä, että Vattenfallin eh, kanne Saksan liittotasavaltaa vastaan eh, Saksan lainsäädännön toteuttamiseksi, että tämä Vattenfall tämän kanteensa peruisi. Minä uskon, että olisi hyvä mm, huolehtia tästä siinä vaiheessa, kun tullaan Kööpenhaminaan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Pitäytykää aikataulussa. Puheet ovat tärkeitä, mutta silti. Minulla on täällä sinisen kortin pyyntö, mutta minä en voi antaa näitä lupia kaikille, muuten äh, keskustelu ei pääty äh, koskaan. Äh, jos vielä ehdotuksia tulee, saatan ottaa myöhemmin niitä vastaan. Seuraava puhuja onkin edustaja Timothy Kirkhope. EKR-ryhmän nimissä. Puhemies, aivan ensiksi haluaisin onnitella Ruotsin hallitusta eh, puheenjohtajakaudesta ja varsinkin siitä, miten se on mennyt eteenpäin tärkeissä asioissa, e, esimerkiksi ilmastonmuutoksessa ja eh, talouskriisissä, joka on edessä. Herra Reinfeldt ja hallitus ansaitsevat eh, kiitoksemme siitä, miten asia on hoidettu. Mutta niin kuin useilla puheenjohtajakausilla on pitänyt sovittaa kaikenlaista sisäistä toimielin asiaa mukaan, tässä tapauksessa Lissabonin sopimus. Toimielin kysymykset eivät ole mitenkään asukkaiden ja kansalaisten prioriteeteista ensimmäisenä. Lissabonin sopimus pyrki rakentamaan hyvin kilpailukykyisen tietopohjaisen yhteiskunnan, joka antaa parempia työpaikkoja ja sosiaalista kohesiota 2010 mennessä kansalaisille. Ja tämän olisi pitänyt olla merkittävä asia ja se olisi merkittävä pohja tulevaisuudelle. Niin kuin Reinfeldt itse sanoi, Lissabonin agenda on ollut epäonnistumisen esimerkki. Minkä tähden emme saa viestiä kansallis, kansalaisillemme? Koska ei laiteta käytäntöön näitä papereita. Lissabonin agendassa ei olla päästy eteenpäin riittävästi. Tähän mennessä jälleen kerran eh, aloitteet, eh, jotka liittyvät talouteen, niiden pitää olla ymmärrettäviä kansalaisille. Uusien eh, työpaikkojen luominen ei tarkoita sitä, että entiset pääministerit pääsevät neuvoston puheenjohtajiksi tai sitten joku muu entinen päämies pääsee johtopaikoille, vaan kyse on siitä, että PK-yritykset kaikissa maissamme, ne eivät pysty helpottamaan kriisiä. Toimielin muutokset eivät auta mitenkään ilmastonmuutoskysymyksissä. Suurimmat uhat, eh, niin tämä on mielipidekysymys, mutta eh, suurimmat uhat ovat sellaisia, että niitä eh, pitää ratkaista ja pitää löytyä ratkaisuja, jotka voi, ovat toteutuskelpoisia. Nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia kansalaisille ja meidän täytyy kuitenkin suojella puitamme. Meidän pitää painostaa, jotta yhdessä voimme pelastaa planeettamme tuleville sukupolville. Ei ainoastaan siksi, että tietyt ihmiset ovat innostuneita Euroopan toimielimistä. Kaikista tästä huolimatta minä toivon, että Ruotsi puheenjohtajakaudellaan pystyy ja sillä on aikaa siihen, että se voi keskittää kaikkien Euroopan johtajien mielenkiinnon merkittäviin kysymyksiin, jotka liittyvät ihmisiin. Nämä asiat silloin, kun puheenjohtajakausi alkoi, keskityttiin talouteen, Eurooppaan ja ilmastonmuutokseen. Minä toivon teille kaikkia hyvää ja kiitän tähän mennessä saavutetusta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi GUE-ryhmän nimissä edustaja Lothar Viski, olkaa hyvä. Puhemies, Ruoneuvoston puheenjohtaja, herra komission puheenjohtaja neljännesvuoden ajan Täällä spekuloidaan henkilöstökysymyksistä ja siitä, että Lissabonin sopimus mahdollisesti astuu voimaan, e, jonka minun ryhmäni on kolmesta hyvästä syystä torjunut me haluaisimme ensinnäkin korostaa sosiaalisuutta Euroopassa radikaalien markkinasuuntautumisen puolesta ja haluamme myöskin aseista riisuntaa ja sitten haluamme enemmän demokratiaa e, sen sijaan, että olisi eliitti Eurooppa. Ja sisällöltään pitäisi konkreettisesti näitä käsitellä, kun täällä puhutaan nimistä eh, ja sitten eh, virkoja eh, lopetetaan, niin isommat ja isommat määrät ihmisiä joutuvat työttömyyksiin ja pankit ovat epämääräisessä tilanteessa. Puhemies Barroso, äh, puheenjohtaja Barroso puhui elvytysohjelmasta eilen ja sitten siitä, että jäsenvaltioiden budjettialijäämä pitäisi nopeasti poistaa. Se merkitsee sitä, että palkkoja lasketaan ja sosiaaliturvaa lasketaan ja tästä on seuraamuksena myöskin korkeampi arvonlisävero. Työehtosopimukset ovat harvinaista hyvää ja yksi esimerkki tästä on jo Saksan rakennusten sivusala, joka nyt lakkoilee jo kolmen päivän ajan sen sijaan, että tekisi töitä. Ja sen sijaan puhutaan Lissabonin sopimuksen lisää lausekkeista, jotka, jonka pitäisi saada Tsekin presidentti allekirjoittamaan sopimus. Jos tämä on niin yksinkertaista kuin tämä osoittaa, niin hyvä silloin hallitusten ja valtioiden päämiehet miettikää toki intensiivisemmin myöskin Lissabonin sopimukseen sosiaalista edistysaskelta, edistyslauseketta, se olisi edistys lainsäädäntökauden alussa oli hyviä ehdotuksia sosiaalisemmasta EU-politiikasta. Kyseessä ei ollut pelkästään sosiaalinen edistyslauseke, kyseessä oli myöskin elvytysohjelma Eurooppaan ja työpaikkojen luominen, korkeammat investoinnit ja kestävä ähm, ekologinen kasvu. vaadittiin parempia työpaikkoja, äh, tasa-arvoa palkoissa ja parempia työolosuhteita. Puhuttiin solidaarisuudesta jäsenvaltioiden välillä. Ja äh, äh, sosiaalijärjestelmien ja eläkejärjestelmien kestävyydestä. Se, ne piti taata ei sen paremmin jäsenvaltioiden politiikassa kuin komissionkaan politiikassa ole minkäänkään näköistä strategiaa nähtävissä, joka johtaisi näihin tavoitteisiin. Tietenkin neuvoston pitää miettiä uutta komissiota ja sen miehistöä ja neuvotella siitä. Ja Lissabonin sopimuksen toteutumisesta pitää neuvotella. Siksi tämä täytyy asettaa etusijalle, mutta minun ryhmäni joka tapauksessa eh, asettaa kaiken komission kollegion tästä riippuvaiseksi, kun komission kollegiota valitaan? Kiitoksia kovasti. Ja nyt äh, puheenvuoro äh, edustaja Nigel Farage. Äh, Kiitoksia. Te sanoitte, että, arvoisa komissaari, että kaikki kansal- valtiot olisivat demokraattisesti ratifioineet sopimuksen, mutta tämä ei pidä paikkaansa, kuten tiedätte. Ja niin kauan kuin näin ei ole käynyt, niin en voi pitää tätä sopimusta lainmukaisena. Niin, mitä mielenkiintoisinta. Te kaikki vihaatte Klausia, koska hän uskoo kansalliseen demokratiaan, mutta hän puolustaa Tsekin kansallisia etuja. Hän pelkää Saksan vaatimuksia koskien sudetti saksalaisten oikeuksia ja omaisuutta. Ja kuultuani poliitikkojen sanomaa, niin kyllähän tätä kannattaa myöskin pelata, joten jos Klaus ei saa mitä haluaa, niin hänen ei pitäisi allekirjoittaa tekstiä. Muutoin meidän pitäisi 25 maassa uudestaan ratifioida tämä teksti ja ehkäpä se tarkoittaa sitä, että UKssakin kansanäänestys järjestettäisiin ja demokraatit varmaankin haluaisivat, että tällainen kansanäänestys järjestettäisiin. Ainakin minä toivoisin niin. Mutta herääpä kysymys Käyköhän tässä nyt niin, että meillä tulee olemaan uusi henkilövaltaistuimella Tony Blair. Näinkö sinä käy? Minä luulen, että hänet pitäisi valita. Hän luopui kahdesta miljardista eurosta, jotka me saimme jäsenyysmaksualennuksena. Ja mistä hän sai ne tyhjästä? Hän ei saanut mitään vastinetta sille. Meidän täytyy kyllä miettiä, mitkä ovat tällaisten myönnytysten kustannukset. Valitkaa siis Tony Blair tähän. Hän ei siis olisi mikään oikealla tavalla valittu henkilö tähän, vaan kyse on siitä, että kansalaiset Euroopan unionin puolesta antavat omat kansalliset vaikutusmahdollisuudensa, joten minä toivoisin, että Tony Blairi valittaisiin tähän korkeampaan tehtävään. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja nyt eh, edustaja Dodds sitoutumattomien nimissä. Disappointing. Nyt on pettymys, muttei odottamatonta, että neuvosto ja komissio haluavat mennä eteenpäin Lissabonin sopimuksen kanssa. Minä tiedän kyllä, että minulla on oma uskoni, että yhdistyneessä kuningaskunnassa pitäisi järjestää sopimuksesta kansanäänestys. Minä en ymmärrä, minkä tähden sekä työväenpuolue että konservatiivit eivät halua sellaista järjestää. Tänä aamuna halusin kiinnittää ministerin huomiota varsinkin tähän rahoituskriisiin, joka jatkuu ja se, siitä kärsii koko Eurooppa. Eilen illalla Englannin pankin äh, johtaja äh, sanoi, että äh, pankkilainaus on lähellä tri, triljoonaa puntaa. Koskaan ennen tällaista rahasummaa ei ole ollut velkaa niin harva niin monelle ja niin harvoja uudistuksia on kuitenkin tehty tässä otettiin esiin, että pankkisääntely ei riitä, vaan on olemassa moraalinen ongelma pankkikriisin ytimessä rahoitus- ja pankkilaitokset tiesivät, että ne olivat liian suuria ja veronmaksajat yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muissa Euroopan maissa aina veronmaksajien täytyy auttaa pankkeja, olipa kriisi millainen tahansa. Tämä on hyvin vakava syyte ja se tulee pankkimaailman johtajistosta. Nyt pitää pystyä ja haluta puuttumaan tällaiseen ongelmaan. Puhemies puuttuu. Olen pahoillani, hyvät kollegat. Pitäytykää puheajoissanne. Ja nyt annan puheenvuoron ministeri Malmströmille neuvoston puolesta. Kiitoksia puhemies. Pyydän anteeksi, että tässä kohdin käytän puheen vuoron. Tietenkin kuuntelen keskustelua kokonaisuudessa, mutta haluan kommentoida muutamia asioita. Herra Verhofstadt, en usko, että junaa pystytään pysäyttämään ja minä uskon, että juna saapuu asemalle hyvin nopeasti. Verhofstadt ja muut jäsenet, minä vakuutan, että Ruotsin puheenjohtajakauden edustajilla on hyvin tiivis suhde Tsekkiin tasavallan edustajiin ja me tulemme varmasti hyvin nopeasti saamaan konkreettisia kysymyksiä siitä, mitä tulee tapahtumaan sopimuksen kanssa ja milloin. Me pyrimme saamaan kaikki asiat kohdalleen, mitä tulee näihin virkoihin, että saamme listan komission edustajista, joka esitetään Euroopan parlamentille teidän kuulemistanne varten ja että saamme kaiken kohdalleen niin nopeasti kuin mahdollista. Huippukokouksen aikana tulemme Mm, tekemään kaikki päätökset, mitä pystytään tekemään. Ja me tulemme valmistelemaan kaikkea, jotta saamme Lissabonin sopimuksen voimaan niin nopeasti kuin mahdollista. Haluan kiittää myöskin siitä suuresta tuesta, jota kaikkien ryhmien jäsenet osoittavat puheenjohtajakauden ehdottomalle painopistealueelle, eli sille, että saamme Kööpenhaminassa aikaan sopimuksen. Se on erittäin tärkeää. Ja Euroopalla on erittäin suuri vastuu siinä, että rahoituskysymykset saadaan hoidettua niin, että voimme osoittaa, että me kannamme oman vastuumme maailmanlaajuisesta vastuusta ja annamme nämä signaalit. Meillä on hyvin intensiiviset kontaktit herra Daul muiden toimijoiden kanssa. Me tulemme pitämään huippukokouksen sekä Venäjän, Kiinan että USAn kanssa ihan muutaman viikon sisällä ja tietenkin ilmasto- ja energiakysymykset ovat huippukokouksen kysymyksiä, joista tullaan keskustelemaan. Ja meillä on myöskin Barcelonan kokous kymmenen päivän kuluttua. Meillä on valtiovarainministerit, jotka kokoontuvat Eli on paljon tilaisuuksia, joissa pystytään keskustelemaan. En ole tyytyväinen tuloksiin tähän mennessä, mutta olen yhä edelleen optimistinen, että saamme sopimuksen aikaan Kööpenhaminassa. Koko maailman kansalaiset odottavat, että saamme sen aikaan. Minä uskon, että olisi varsin hyvä, jos EU pystyisi osoittamaan tuloksia silloin, kun kyseessä on rahoituskriisin käsittely, mutta nyt avautuu tiettyjä, tai on nähty jo muutamia myönteisiä signaaleja, mutta emme saa kuitenkaan unohtaa, että meillä on tämä makrorahoitusjärjestelmä niin, että meillä on järjestelmät, jotta pystymme välttämään vastaavat kriisit tulevaisuudessa. Minä toivon, että valvonta tulevaisuudessa ja makrovalvonta saadaan aikaan niin nopeasti kuin mahdollista. Institutionaaliset kysymykset ovat erittäin tärkeitä. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni pystyy tekemään päätöksiä demokraattisesti tehokkaasti. Ja siinä kohdin Lissabon, Lissabonin sopimus on tärkeä väline, mutta samaan aikaan Euroopan unioni ei koskaan saavuta kansalaisten luottamusta, jos me emme anna tuloksia konkreettisiin kysymyksiin, Talouskriisin ja ympäristökysymysten käsittely on sellaista, jota eh, koko maailmassa ja varsinkin Euroopan unionissa kansalaiset seuraavat. Eh, ja me, jos me saamme huippukokouksessa tuloksia ja myöhemmin syksyn aikana, niin uskon, että tämä eh, myötä vaikuttaa siihen, että saamme luottamusta toimielimiä kohtaan lisättyä. Kiitos. Kiitoksia ministerille. Ja seuraava puhuja on komission puheenjohtaja Barroso. Kiitoksia. Minä uskoisin EPP-ryhmän puheenjohtaja Joseph Doll, samoin kuin vihreiden edustaja Hans esittivät tärkeitä kysymyksiä. Miten menestymme Kööpenhaminassa, varsinkin silloin kun on muitakin kumppaneita, jotka eivät samalla tavoin ponnistele? Tietenkin ongelmia on, koska aivan selvästi kunnianhimoa puuttuu tiettyjen kehittyneiden maiden osalta niin, että ne sitoutuisivat konkreettisesti päästöjen vähentämiseen. On myös vastustusta ehm, kehitysmaiden suurimpien talousedistyjien keskuudessa ehm, siinä, että ne ehm, ryhtyisivät omiin liennytyssuunnitelmiinsa ja edelleen puuttuu myös uskottava rahoitussuunnitelma. Mitä siis voitaisiin tehdä näissä tapauksissa. Aivan ensiksi minun mielestäni Eurooppa ei tässä, ää, äh, tässä tilanteessa ää, äh, meidän ei pitäisi vähentää kunnianhimoamme, koska äh, silloin me antaisimme väärän tyyppisen syyn sille, että emme pysy sitoumuksissamme. Mutta tässä äh, vastaan konkreettisesti Joseph Dolille. Meidän tarjouksemme, äh, rahoitustarjouksemme on ehdollinen. Me olemme valmiit auttamaan niitä, jotka todellakin ponnistelevat, äh, jotta vähentäisivät päästöjä. Ja tämä on tärkeää. Tehdään ehdollinen tarjous, mutta jos me vähentäisimme tätä tarjostamme, se olisi virhe. Yhdysvallat ovat tulossa uudestaan neuvotteluihin, koska aikaisemmin Yhdysvallat eivät olleet mukana tässä prosessissa. Nyt he ovat sitoutuneet. Australia ja Japani ovat poliittisesti ilmoittaneet, eivät vielä sito, sitovasti, ovat kuitenkin ilmoittaneet kunnianhimoisista tavoitteistaan. Ja Kiina, Meksiko, Brasilia, Korea ovat ilmoittaneet kansallisista kunnianhimoisista suunnitelmistaan, mutta siellä ei vielä olla hyväksytty kattavaa sopimusta. Jos nyt mietitään myönteisiä seikkoja, meidän pitää uskoa tähän dynamiikkaan ja minä uskon, että Eurooppa-neuvosto ei anna argumenttia, argumentin valtaa niille, jotka ovat skeptikkoja ja jotka sanovat, että tarvitaan suunnitelma B ei voi olla eh, mitään suunnitelmaa B, koska meillä ei ole planeetta B myöskään. Meidän täytyy tarttua tähän historialliseen tilaisuuteen, joka Kööpenhamina on. Aivan lopuksi haluaisin ilmaista yllätykseni. Minä en olisi odottanut, että britti jäsen parlamentissa eh, asettaa eh, kyseenalaiseksi Britannian parlamentin yksi eh, suurimmista panoksista, joita Iso-Britannia on antanut tälle sivilisaatiollemme on parlamentti. Aivan selvästi voidaan sanoa, että brittiparlamentti on neuvotellut sopimuksesta, se on allekirjoittanut sopimuksen ja Britannian parlamentti ylähuone ja alahuone ovat hyväksyneet sopimuksen ja myös kuningatar on hyväksynyt sen. Niinpä yhdistynyt kuningaskunta on allekirjoittanut hyväksynyt tämän sopimuksen ja eh, se osoittaa, että brittijärjestelmä eh, on demokraattinen. Eh, Kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja Barrosolle. Ja nyt Edustaja Otmar Karas, kaksi minuuttia. Puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Haluaisin sanoa, että toivon, että tässä ähm, salissa ei ole ketään, joka ähm, olisi sitä mieltä, että ähm, viha on huonoa. Viha aiheuttaa äh, protektionismia ja se on suurin vihollinen Euroopan unionissa. Ja toivoks toiseksi toivon sanon, että toivottavasti täällä ei ole ketään, joka parlamentaarista demokratiaa pitää pelinä kansalaisten suhteen ja näkee meidän pelimme kansalaisten vastaisena. Minä toivon, että ennen huippukokousta – mitä tulee perustuslakituomioistuimeen, niin me odotamme, odotamme sen tuomiota ja odotamme, että neuvosto ottaa oikeutuksensa Euroopan puolesta huomioon, eikä anna yhden henkilön johtaa itseään harhaan, niin vaan mitä tulee institutionaalisiin ja toiminnallisiin toimiin. Ähm, minä vetoan hallituksiin, kun valitaan komissaareja ja nimitetään heidät, että ei etsitä pienintä yhteistä nimittäjää, vaan parasta ratkaisua ähm, yhteisön puolelle, puolesta. Minä vetoan hallituksiin, että ei näitä tunnettuja puoluepoliittisia pelejä pelata, kun valitaan komissaareja, vaan että kannetaan yhteinen eurooppalainen vastuu, eh, kun henkilöjä valitaan. Ja minä vaadin komission puheenjohtajalta eh, kunnianhimoista profiilia eh, että hän vaatii sitä tulevilta komissaareilta. Ja mitä tulee rahoitusmarkkinoiden valvontaan, minä pidän hyvänä makrotaloudellista valvontaa, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme myöskin mikrotaloudellista valvontaa. Ja komission ehdotus on minun mielestäni pienin yhteinen nimittäjä, vähimmäismäärä. Meidän täytyy mennä pidemmälle meidän täytyy saada eurooppalaiset rahoitusmarkkinoiden valvonta niin kuin keskuspankkikin. Kiitoksia. Kiitoksia, olen hyvin pahoillani, hyvät kollega. Ja sitten edustaja Jolainen. Niin, kiitoksia herra puhemies presidentti Klausin vaatimus lisäyksestä ihmisoikeuskirjan liittyen Mehän tiedämme, että tämä asiakirja liittyy vain Euroopan unionin toiminnan tulevaisuuteen, joten meidän pitäisi antaa poliittinen julkilausuma ja toivottavasti parin viikon sisällä sopimus saadaan ratifioitua. Olemme odottaneet sitä jo yhdeksän vuoden ajan. Euroopan neuvostossa pitää valmistella toimia, mutta ei tehdä mitään hätäisiä päätöksiä ja se liittyy ulkoisen toiminnan yksikköön korkea edustaja esittää toimintakonseptin tämän yksikön toimintaan liittyen. Ei kyse ole neuvoston toimivaltuudesta. Minä toivon, että neuvosto huomioi tämän, eli ettei sitouduta mihinkään siinä määrin, että yksikkö voisi toimia tiukoissa rajoissa, vaan että se voi vapaasti sopeutua yhteisön raameihin, niin kuin Barroso sanoi. Tämä sopimus tuo juridisen pohjan yhteiselle energiapolitiikalle, myöskin yhteiselle ilmastosuojelutoiminnalle, ja minä toivon, että me pääsemme, pääsemme Köpenhaminan mennessä tästä häilyvästä olotilasta. Me tarvitsemme selkeitä vastauksia ennen kokousta. Ympäristövaliokunta on ottanut kantaa rahoituskysymyksiin liittyen hyvinkin selkeästi ja minä toivon, että ensi, viikossa, ensi viikolla huippukokouksessa päästään yhteisymmärryksen rahoituskonseptiin liittyen. Me tarvitsemme Euroopan unionin sisäisen taakanjakomallin. Saksan ja muiden täytyy joustaa. Me tarvitsemme reilut pelisäännöt Euroopan unionin sisällä sen suhteen, miten Euroopan unioni toimii, mutta reilut pelisäännöt myöskin kehitysmaiden suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Desarnes Alden puolesta. Eh, kiitoksia. Ensinnäkin ilmastonmuutoskysymys. Mm, kaikki eh, näkevät, että meillä on erityinen vastuu tässä asiassa. Kööpenhaminassa meidän täytyy olla vaativaisia, mutta meidän pitää olla myös tietoisia siitä velasta, joka meillä on eh, kehitysmaita kohtaan. Jokaisen pitää panostaa sen mukaan, miten pystyy. Meidän pitää olla solidaarisia. Ja toiseksi sitten maahanmuuttokysymys. Nyt on hyvä, että että toimitaan paremmin Frontexin piirissä, mutta jos halutaan auttaa eteläisen Euroopan maita, niin meidän täytyy puuttua myös Dublinin sopimukseen ja kehittää loppujen lopuksi todellista maahanmuuttopolitiikkaa, yhteistä sellaista. Tämä on eh, avainkysymykseen. Eh, ja asia pitää hoitaa vastuullisesti, rauhallisesti. Ja sitten ulkopolitiikka. Neuvosto on mennyt eteenpäin ulkoasian ulkosuhdehallinnon parissa. On hyvä, jos on korkea edustaja, mutta olisi parempi puhua yhdellä äänellä ainoa, ainakin silloin, kun on konflikteja maailmassa. Tässä muistutan Afganistanista ja siellä eurooppalaiset ovat lähes tulkoon yhtä sitoutuneita kuin yhdysvaltalaiset ja eurooppalaisella on aivan erityinen vastuu. Nyt täytyy ehdottaa strategiaa, joka ei ole pelkästään sotilaallinen. Jos me emme tällaista ehdota, niin ei kukaan muukaan kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, ja edustaja Hafner. Hyvät naiset ja herrat, Lissabonin sopimus on saavuttanut tavoitteensa ja nyt on aika katsoa eteenpäin. Meidän täytyy tehdä Euroopasta sosiaalisempi, ekologisempi ja meidän täytyy tehdä Euroopasta demokraattisempi. Tässä meillä on ennen kaikkea paljon vielä tehtävää. Minä haluaisin sellaista Eurooppaa, jossa kansalaiset eivät ole pelkästään katsojina ja objekteina, vaan että he ajattelevat itseään subjektina tässä Euroopassa, tässä yhteisössä. Minä haluaisin, että Eurooppa olisi kansalaisten Eurooppa ja tässä on vielä paljon tehtävää. Minä sanoin, että Eurooppa on, äh, Lissabon on saavuttanut tavoitteensa, se on maalissa, mutta Euroopassa ei ole näin paljon urheilua. Minä en ymmärrä sitä, että jos ajatellaan tätä maalia, että siinä kohdin on törkeitä Euroopan lainsäädännön vastaisia toimia, jos tarkastellaan, että mitä yksi presidentti Euroopassa yrittää tehdä, eli ottaa koko muun Euroopan panttivangiksi. Ja jos hän sanoo, että perusoikeuskirjan ei pitäisi hänen maassaan olla voimassa, ja sitten kuitenkin annetaan vakuutuksia vielä. Hyvät naiset ja herrat, tämä on uskomaton tapahtuma ja minä olisin iloinen, jos tämä asia saataisiin oikaistua, että ei olisi sellaisia oikaisuja. Tämä merkitsisi paluuta keskiajalle, jossa ruhtinaat antoivat eh, eh, oikeuden niille laille, mitkä olivat heidän mukaisiaan. Me emme ole keskiajalla. Tsekin senaatti ja parlamentti on hyväksynyt Lissabonin sopimuksen ilman lisävaatimuksia ja he haluavat, että perusoikeuskirja pätee Tsekissä. Meidän ei pitäisi myöskään Tsekin antaa sopimuksesta sydäntä ristää. Tässä sopimuksessa on sellaisia oikeuksia, joita ei keltään ihmiseltä voida vaatia. Eurooppa on demokratia, se ei ole mikään basaari. Eli se merkitsee sitä, että meidän pitäisi perusoikeuskirjaa suojella. Me emme saa sallia sitä, että tällaiset asiat suhteutetaan, että näistä asioista neuvotellaan niin, että Euroopasta tulee basaari. Tämä on hyvin tärkeä asia Euroopan kannalta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Vlasak puolistoista minuuttia. Předsedo, pani ministrinje, pani komissaško, dámy a pán. Paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisa rouva ministeri, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Haluaisin vastata siihen, mitä juuri äsken todettiin. On selvää, että toimielin kysymyksistä keskustellaan juuri huippukokouksessa ja Lissabonin sopimuksesta myös. Mutta kun keskustellaan Euroopan unionin tulevaisuudesta, niin meidän pitäisi toimia nöyrinä ja meidän tulisi kunnioittaa jokaisen yksittäisen jäsenvaltioiden, jäsenvaltion päätöksentekomenettelyä ja perustuslaillisia määräyksiä. Makrotaloudelliset strategiat ovat minunkin mielestäni keskeinen kysymys huippukokouksessa – Itämeri on hyvä alue sisäisten strategioiden pilottihankkeiksi makrotaloudellisella saralla siis. Ja minä toivon, että huippukokouksessa tämä päätös vahvistetaan. Minä myöskin uskon, että nyt on koittanut se aika pohtia sitä, minkälaisen tämän pilottihanke pitäisi olla. Kun katsotaan Euroopan unionin karttaa, niin on havaittavissa, että suurimmat taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset erot näkyvät entisen Länsi- ja Itä-Euroopan rajaseudulla. Ja se näkyy myöskin tässä parlamentissa. 20 vuotta Berliinin muurin murtumisen jälkeen puhumme edelleenkin vanhoista ja uusista jäsenvaltioista. Eh, Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Juros Tusas. Kiitoksia puhemies. Eh, nyt seuraava Eurooppa-neuvoston huippukokous on tilanteessa, jossa viedään eteenpäin politiikkaa, joka ei ole mitenkään suosittua Siinä suunnataan suoraan aseet kohti eh, kansalaisia. Sekä vasemmalta että oikealta halutaan vain eh, saada mahdollisimman paljon hyötyä ja eh, panna maksumieheksi pienet ihmiset talouskriisissä. Miljardeja on jo, ö, miljardeja ovat ryöstäneet jo suuret monopolit ja kapitalistista rakennejärjestelyä jatketaan, sen seuraukset näkyvät. Ja nyt tähdätään siihen, että puututaan kahdeksan tunnin työpäivään. Tässä on yleistetty jo epävarmat työpaikat ja nyt mennään kaikkia, kaikkia sopimuksia vastaan, jotka ovat vallinneet työelämässä. Ja e, samalla irtisanotaan valtavasti ihmisiä. Yli viisi miljoonaa ihmistä on irtisanottu jo äskettäin. Ja e, vaikuttaa siltä, että tässä palataan keskiaikaan työoikeuksissa. Tämä on hyökkäys mm, työntekijöitä vastaan. Se nähdään myös televiestinnän alalla. Puhemies keskeyttää. Tämä ei ole mitään keskustelua, jos menette koko ajan oman aikanne yli minä olen hyvin ikävässä tilanteessa. Minun täytyy puuttua tällä tavoin ja keskeyttää teidän puheenne. Teidän pitää päättää puheenvuoronne oikealla hetkellä, koska muuten ei keskustelua voida käydä. Ja seuraava puhuja sitten äh, William äh, Dartmouthin äh, Jaarli. kiitoksia, herra puhemies. Suurin ongelma jäsenvaltioille perustuu siihen, niin kuin Biski totesi äsken, työmarkkinakriisiin. Ranskassa 24 prosenttia nuorista työttömiä, 39 prosenttia nuorista Espanjassa ovat työttömiä, mutta siitä huolimatta voimme olla vakuuttuneita siitä, että huippukokouksessa paneudutaan aivan toisenlaisiin kysymyksiin eri tavalla. Sanotaan, että joukkotyöttömyys on huono asia, Kaikki toimet eurooppalaisen supervaltion pyrittäessä ovat perustuneet manipulointiin. Ja mitä tulee Lissabonin sopimukseen, niin manipulointi on ollut niin hävytöntä ja ilmeistä, että sopimus ei ole missään muotoa demokraattinen. Ja se tulee johtamaan siihen, että hyvin bian tässä todellakin joudutaan taistelemaan kynsin ja hampain siitä, että ylipäätään jotain saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Pan Sanat Segedi. Kiitoksia edustaja Segedi. Puolitoista minuuttia. Tisztelt elnök úr, tisztelt Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat. Minä olen sitä mieltä, että tämä Lissabonin sopimuskeskustelu on mieletöntä ennen, ennen kuin olemme selvittäneet muutamia kysymyksiä. Minulla olisi muutamia esimerkkejä. Minä haluaisin puhua niistä unkarilaisista, jotka asuvat Unkarin ulkopuolella, koska kyseessä, ovat sellainen, on, kyseessä on sellainen vähemmistö, jolla ei ole mitään oikeuksia. Tiedättekö, että kaksi miljoonaa unkarilaista Eh, heillä ei yhä edelleen ole perusoikeuksia ja tätä asiaa ei ole edelleenkään otettu Euroopan unionin esityslistalle, koska autonomia on eurooppalainen instituutio. Romaniassa on kymmeniä tuhansia unkarilaisia eh, jotka eivät saa puhua omaa äidinkieltään eivätkä opiskella sitä. Sitten on Slovakiassa valtio, joka on nuorempi kuin minä. Ja siellä on, se on häpeä pilkku Euroopassa. Mm, siellä, jos ajatellaan näitä Benesin asetuksia, että niitä käytetään Tsekissä hyväksi, missä rasistisessa Euroopassa elämmekään, jos nämä Benesin asetukset saadaan ottaa huomioon. Mm, ja Eurooppa demokratian maskin takana on diktatuuri. Jos ajatellaan Benesin asetuksia, me emme halua niitä ilman Lissabonin sopimustakaan. Me emme halua rasismia Euroopassa, ja jos ajatellaan, että unkarilaisia eh, vainotaan, eikä eivätkä he saa. Ja minä haluan eh, puhua äidinkieltä, esitän kysymyksen Svoboda. Edustaja Marinesku. Kiitoksia puhemies. Tässä parlamentissa on äh, sellaisia, jotka eivät äh, aiheesta lainkaan äh, välitä, vaan puhuvat saman puheensa, oli aihe kuin aihe. On aivan ilmeistä, että Eurooppa-neuvostossa pitää löytää ratkaisu, jotta Tsekin tasavalta ratifioi päätöksen Lissabonin sopimuksen. Ratkaisun pitää olla oikeudenmukainen kaikkia jäsenvaltioita kohtaan. Meidän ei pidä myöskään unohtaa talouskriisiä, joka edessämme on, Siihenkin pitää löytää välittömästi ratkaisut. Talous- ja rahoituskriisi ja taloudellinen tilanne, joka vallitsee, ne ovat todella vieneet epätasapainoon jäsenvaltioiden taloudet. Tällä hetkellä 17 jäsenvaltiota on tilanteessa, jossa vajeet ovat yli kaikkien rajojen jäsenvaltiot ovat todellakin ylittäneet ne kynnykset, joihin ne olivat sitoutuneet eh, vakaussopimuksessa. Eh, tämä mm, johtaa tietenkin eh, sellaisen tilanteeseen, että tietyillä aloilla ei synny minkäänlaista talousta, taloudellista elpymistä. Ja Euroopan, eh, Euroopassa pitää tunnustaa sekin, että me emme ole vielä selvinneet tilanteesta. Eh, jäsenvaltiot ovat samaa mieltä siitä, että pitää jatkaa kriisinhallintastrategiaa eh, ja meidän pitää edelleen tehdä rakennetoimia, joiden avulla voidaan vähentää näitä vajeita huono hallinto, joka eh, seuraa eh, kriisin jälkeen, saattaa johtaa vielä suurempaan epätasapainoon, joten meidän pitää päättää, että jatkamme valtion apuja ja otetaan huomioon valtion, valtioiden tarpeet. Saari. Edustaja Jaakonsaari. Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. olen samaa mieltä edustaja marinescun kanssa siitä että seuraavassa neuvostossa pitää löytyä kahteen asiaan ratkaisu toinen on lissabonin sopimuksen loppuunsaattaminen saattaminen ja toinen on uudet lääkkeet tähän talous ja finanssikriisiin

neuvoston puheenjohtajia. Te olisitte varmasti mieluummin kaksi viikkoa tarvinneet huippukokousta varten kahden päivän sijaan. Siellä on niin paljon tärkeitä aiheita Euroopan kansalaisten kohdalla, on sitten kyseessä rahoituskriisi tai työllisyys, ja ilmastonmuutos ja Pakistan ja Afganistan. Nämä aiheet eivät ole uusia, mutta uutta on se, että tällä kertaa on mahdollista keskustella tällä kertaa näistä asioista siitä perspektiivistä, että EUsta tulee todellakin työkykyinen ja saamme uuden sopimuksen. Tämä on ilahduttava perspektiivi. Ja siksi teidän pitäisi myöskin hyvin nopeasti lyödä lukkoon se, että mitä tulee eurooppalaisiin rahoitusmarkkinoihin, mitä tulee yhteiseen ulkopolitiikkaan, mutta myöskin Köpenhaminan huippukokouksen valmisteluihin. Ja mitä tulee EUn johtorakenteisiin, niin teidän pitäisi myöskin selkeästi tehdä päätöksiä. Me tarvitsemme vähemmän sitä, että katsotaan oman napaan, vaan me tarvitsemme enemmän kansalaisia Euroopan unionin puolesta. Siinä toivotan teille kaikkea onnea ja menestystä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kunkeras-Vies. Buongiorno, vorrei ricordare che non posso fare il mio intervento. Paljon kiitoksia ja hyvää huomenta. Haluaisin muistuttaa, että en saa puhua katalaania, vaikka kymmenet miljoonat puhuvat sitä äidinkielenään. Mutta siitä huolimatta tämä ei ole mikään virallinen kieli ja tästäpä syystä puhunkin tänään italiaa. Suomessahan on kaikille taattu laajakaista yhteys. Se on eräänlainen yleishyödyllinen palvelu ja se on tärkeä asia taloudellisessa kehityksessä ja myöskin alueellisessa yhteenkuuluvuudessa. Eli pääsy tietoon ja, ja näin voidaan välttää kuilun syntymiseltä. Nyt voidaan todellakin päästä tähän tietopohjaiseen edistykseen, niin kuin Lissabonin strategiassakin sanotaan. Mitä tulee Lissabonin sopimukseen, niin meidän täytyy muistaa, että myöskin tällä saralla Euroopan unioni toimii edelläkävijänä. Edustaja Kalanen, Kiitoksia kovasti puhemies. Hyvin monia tärkeitä keskustelun aiheita tulee esiin Euroopan neuvostossa, mutta minun näkökulmastani yksi tärkeimpiä on Lissabonin sopimuksen tulevaisuus. Monet, monet puhujat ovat puhuneet ilman minkäänlaista ironiaa niin, että sillä tavoin saadaan lisää demokratiaa ja tilivelvollisuutta EUn eh, toimielimiin. Siinä unohdetaan tietenkin, että eh, ei pitäisi olla eh, tässä eh, sopimuksen edetessä minkäänlaista demokratiaa, koska ei haluttu minkäänlaisia kansanäänestyksiä. Ei ja ihmiset eivät halunneet tällaisia. Eh, mielenkiinnolla kuuntelin Barroson kommentteja aikaisemmin. Haluaisin selittää, minkä tähden yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan vihaisia. 2005 eh, järjestettiin vaalit ja kolme suurinta eh, puoluetta sitoutuivat kansanäänestykseen Euroopan perustuslaista, niin kuin se silloin oli. Myöhemmin siitä tuli Lissabonin sopimus, vaikka kyseessä on sama dokumentti. Ja sen jälkeen kiellettiin ihmisiltä kansanäänestys. Eli ihmiset halusivat kansanäänestyksen, joka luvattiin. Jos sitä ei olisi luvattu, niin silloin Barroson kommentit olisivat olleet korrekteja ja sitten olisi ollut parlamentin ratifiointiprosessi vain. Me emme tarvitse mitään luentoja siitä, mikä on luottamus ja tilivelvollisuus politiikassa samaan aikaan, kun kielletään ihmisiltä kansanäänestykset. Ja siitä syystä ihmiset suhtautuvat tällä tavoin kielteisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa. Irlannissa kansanäänestytettiin kahteen kertaan, mutta me emme saaneet äänestää kertaakaan. Voidaan sanoa tavallaan, että se tuo lisää demokratiaa EU-hun, mutta miten samalla voidaan kieltää eh, kansalaisilta kansanäänestys? Kiitos. Mario Borghesi. Eh, kiitoksia. Edustaja Borghesio, kaksi minuuttia. Grazie, Presidente. Vorrei anch'io richiamare alcune osservazioni. Kiitoksia, puhemies. Minäkin halusin esittää muutamia kommentteja ja muistuttaa asioista, jotka liittyvät Lissabonin sopimuksen voimaanastumiseen. Erityisesti mitä tulee niihin tärkeisiin tuomioihin, joita Saksan perustuslakituomioistuimesta saatiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista, haluaisin erityisesti muistuttaa eh, puuttuvasta demokratian legitimaatiosta. Eh, jos ajatellaan edustavuutta eh, Euroopan parlamentissa, jos, ja täällä on koko joukko kansoja edustettuna, ja toiseksi että ei ole otettu riittävästi huomioon kansainvälisiä parlamentteja, kun kyseessä on vallankäyttö Euroopan unionissa. Haluaisin muistuttaa myöskin yhdestä puutteesta, joka minun mielestäni on hyvin tärkeä Lissabonin sopimuksessa. Eli alueellisten parlamenttien rooli käytännössä jätetään huomiotta. Siis kansallisia parlamentteja tuskin otetaan huomioon ja subsidiariteettiperiaate torjutaan kokonaan Lissabonin sopimuksessa sen nykymuodossa ja Saksan perustuslakietuomioistuin on oman auktoriteettinsa ja vaikutusvaltansa perusteella oikeastaan olisi voinut saada aikaan myöskin meidän kokouksessamme täällä laajaa keskustelua jos ajatellaan niitä riskejä, mitä Euroopan unionin federalisoinnista seuraa, kun tämä sopimus astuu voimaan. Haluaisin muistuttaa myöskin niiden oikeuksista, joilla ei ole valtiota tai kansalaisuutta, esimerkiksi Badanian kansalaiset. Eli Euroopan perustaja isät halusivat kansalaisten Euroopan eikä mitään federalistista Eurooppaa. Kiitoksia. Seuraavana on puheenvuoro herra Obermeierilla. Yksi minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Mitä tulee laittomaan maahanmuuttoon, niin voin kertoa teille, että viime vuosina Tähän liittyen luvut ovat kasvaneet huolestuttavissa määrin. Komission mukaan laittomien maahanmuuttajien määrä on noussut noin 63 prosentin. Vuonna 2008 Eurodakin mukaan 62 000 sormenjälkitietoa on otettu ilman, mutta me tiedämme, että kiinni ottamatta jääneiden määrä on vielä suurempi ja me tiedämme, miten suuri ongelma tämä on omassa maassamme. Aivan hiljattain 58, 36 laittomasta maahanmuuttajasta huomattiin meillä ja me tiedämme, että laittomien, siis laittomien maahanmuuttajien määrä on kasvamassa kasvamistaan ja siitä tulee ylitsemä pääsemätön ongelma ja jos tähän ei puututa, niin on selvää, että kansalaiset eivät voi sulattaa tätä menettelytapaa. minä toivon, että huippukokouksessa myöskin tämä nimenomainen aihe otetaan esille. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Obermeier. Seuraavana saa Elmar Brock, kaksi minuuttia. Herr President. Herra puhemies. Rouva. Ähm neuvoston puheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, minä olen sitä mieltä, että Lissabonin sopimuksen pitää astua nopeasti voimaan ja se täytyy täytäntöönpanna. Yli kymmenen vuoden keskustelut riittävät. Me tarvitsemme nyt tätä välinettä, jotta voimme tehdä juuri talouskriisin aikana jotakin kansalaisten puolesta, kun he taistelevat työttömyyttä ja kaikkia näitä kysymyksiä vastaan. Siksi meidän täytyisi nopeasti saattaa tämä päätökseen. Siksi pyyntöni presidentti Klausille on, että hän avaisi tien kun kaikissa 27 valtiossa on ratifioitu, eh, vaikka sekin perustuslakituomioistuin on jo kaksi kertaa sanonut kyllä, niin kyllä se sen kolmannenkin kerran tekee. On ihan selvää, että perusoikeuskirja soveltuu ainoastaan Euroopan lainsäädäntöä varten. Ja eh, maanjako on, kuuluu kansalliseen toimivaltaan, eikä eh, eurooppalainen lainsäädäntö poista kansallista lainsäädäntöä. Eli jos tämä sitten pitäisi vielä Eurooppa-neuvoston julkilausumassa kirjata, niin tehtäköön niin, mutta haluaisin vielä yhden kommentin esittää. Tämä sopimus ja sen täytäntöönpano, niin siinä täytyy kuvastaa myöskin konventin vaatimuksia tehokkuutta, avoimuutta ja demokratiaa. Olisin iloinen, jos me tänään iltapäivällä vielä keskustelisimme, kun keskustelemme ulkosuhdehallinnosta tehokkuus ei saa kärsiä avoimuudesta tai Euroopan parlamentin demokratiasta, eikä se saa kärsiä myöskään yhteisöperiaatteen pohjalta. Tässä täytyy olla tiettyjä vakuuksia. Jos sanotaan, että komissiolla on sui generis luonne, niin voidaan puhua monesta asioista. Ja, neuvoston puheenjohtaja, onnittelen teitä ja pyytäisin, että monet ambitiot, joita teillä on, että luopuisitte siitä ja päättäisitte ulkosuhdehallinnon suuntaviivoista sen sijaan, että niitä supistettaisiin. Minusta siitä pitäisi luopua ja teidän pitäisi huolehtia siitä, että nopeasti saadaan uusi korkea edustaja. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Brock. Ja, ähm tässä halutaan nyt esittää teille kysymys sinisellä kortilla. Haluatteko vastata siihen? Niinpä annan 30 sekuntia puheenvuoron. Arvoisa kollega Brock, mainitsit, että Lissabonin sopimuksesta on keskusteltu kymmenen vuotta, mutta oletteko miettineet, että tämän kymmenen vuoden aikana te kollegoine olette epäonnistuneet saamaan riittävästi väkeä tämän projektin taakse, ja tästäpä syystä te kollegoine olette joutuneet manipuloimaan projektia, niin kuin minä äsken jo sanoin, eli että näin saataisiin sopimus vietyä väkisin läpi. Kiitoksia. Edustaja Brock, 30 sekuntia. Hyvä kollega. Nitsan eh, institutionaaliset muutokset eh, kuvastuvat eh, Lissabonin sopimuksessa. Mitä laajempi kansan tuki on, sitä laajempi on Euroopan unioni. On aina joitakin yksittäisiä valtioita, jotka sisäpoliittisista syistä ovat tehneet toisenlaisen päätöksen. Nyt 27 jäsenvaltiota on tehnyt parlamentaarisen päätöksen. Parlamentti ei ole toisen luokan demokratia ilman kansanäänestystä. Is- Irlannissa ei olisi saavutettu Lissabonin sopimuksen voiman Kiitoksia edustaja Brock. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Rucek. Kiitoksia puheen mies, hyvät kollegat. Nyt kun Eurooppa-neuvosto on tulossa, haluaisin kommentoida omassa maassani Tsekin tasavallassa ähm, Lissabonin sopimuksen kohtaloa. Äh, kummassakin parlamentin huoneessa on annettu selkeä kyllä Lissabonin sopimukselle kaikkien äh, mielipidemittausten mukaan Tsekin kansa toivoo, että presidentti Klaus nopeasti allekirjoittaa sopimuksen. Ja kolmanneksi Tsekin kansalaiset haluavat myös, että taataan Eh, yhtäläiset eh, kansalaisoikeudet heille kuin muille eurooppalaisille. Sen tähden he ovat sanoneet eh, kyllä myös perusoikeuskirjalle. Presidentti Klaus on jo pitkään ollut tunnettu siitä, että hän vastustaa Lissabonin sopimusta ja varsinkin sen sosiaalisia ulottuvuuksia. Hän on nyt ottanut tämä sudetti omaisuuden tekosyyksi ja EUn ei pitäisi lähteä hänen peleihinsä mukaan. Tsekin kansa haluaa täyden sopimuksen, myös sosiaaliset luvut mukaan lukien. On hyvin surullista ja häpeällistä, että meidän presidenttimme yrittää nyt 60 vuotta maailmansodan loppumisen jälkeen asettaa eh, Suomessi-saksalaiset kärsivien asemaan, vaikka he kärsivät heti sodan jälkeen. Varmasti he ovat jo oppineet tästä tragediasta. Olen vakuuttunut siitä, että Tsekin kansalaiset, myös sudetti saksalaiset haluavat elää eh, rauhanomaisessa Euroopassa. Rusek. Kiitoksia edustaja Rusek. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Fiona Hallille. Yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Ruotsi puheenjohtajavaltiona ja komissio viittasivat siihen, että rahoitusasiat pitäisi saada kuntoon myöskin suhteessa kehitysmaihin. Olen samaa mieltä siitä, mutta ehdotettu komission teksti on kaikkea muuta kuin selkeä, joten kehitysmaat voivat esittää epäilevät kantansa. Nyt on sanottu, että uudet nousevat valtiot tulevat maksamaan suurimman osan näistä syntyvistä laskuista, mutta mitään taeta ole, ei ole olemassa, että kansainväliset hiilimarkkinat tulevat tarjoamaan vuositasolla näin suuria summia. Me olemme nähneet kuinka epävakaat nämä hiilihinnat ovat olleet ja miten vaikea ja pitkä prosessi tämä ylipäätään on ollut. Ja seuraava ongelma on se, että lähdetään siitä luottamuksesta, että energiatehokkuustoimenpiteet tulisivat jokaisen itsensä maksettavaksi. Sehän nyt on absurdia. Mehän tiedämme, että kansallisella tasolla rahoitusmekanismit ovat melko äh, harva hyvä, joten meidän täytyy varmistaa, että me löydämme jostain ylimääräistä rahaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Molter, yksi minuutti puhemies sallin, että kolme kommenttia tulevasta neuvoston kokouksesta. Ensinnäkin Irlannin kyllä on minun mielestäni, tai johtuu ennen kaikkea rahoituskriisistä. Vuosi sitten pankkeja saneerattiin miljardeilla, mutta nyt taas ne elävät. Ja jos ajatellaan, kuinka paljon rahaa veromarkkoina niihin sijoitettiin, niin ja sitten toiseksi Lissabonin sopimuksen pohjalta tulee uusia huippuvirkoja ilmeisesti ehdokkaiden kohdalla on sellaiset vanhat poliitikot suurimmaksi osaksi kyseessä, jotka ovat joutuneet jo pois virasta omassa maassa. Ja mitä tulee sitten komission presidenttiin, niin meitä odottaa kaos. Ja miten sitten tulee Tsekin tilanteeseen, että jos odotetaan, että Lissabonin sopimuksen presidentti Klaus allekirjoittaa ja että hän pitää kiinni siitä, että Benesin asetusten pitää pysyä voimassa, jotka ovat ihmisoikeuden vastaisia, niin silloin olisi kahdenlaiset perusoikeudet. Olisi saksalaiset perusoikeudet ja sitten oikeudet, perusoikeudet muille. Näin ei voi olla. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Sarjus Volski. With the Lisbon Treaty coming close. Kiitoksia. Lissabonin sopimus lähenee ja me toivomme, että huippukokouksessa päästään eteenpäin näiden prioriteettien suhteen, muun muassa ulkosuhdeviraston suhteen. Komissio on vaatinut yhtenäisen diplomaattisen edustuston perustamista. Ja EUTY voi tarjota tätä johdonmukaisuutta. Sitä todellakin kaivataan, jos unioni haluaa puhua yhdellä äänellä ja va- haluaa vastata kansainvälisiin haasteisiin tehokkaalla tavalla, kuten energiaturvallisuuskysymykseen. Mitä tulee yksikön perustamiseen, niin neuvoston pitäisi huomioida tällä viikolla perustuslaillisen valiokunnan kokouksessa esittämä kanta. Eli että meidän täytyy varmistaa, että yksikön päälliköllä on toimivat instrumentit käytössään, jotta politiikka olisi vahvaa. Yksikön pitäisi perustua yhteisön toimintamalleihin, jossa komissio on mukana myöskin parlamentti. Yksikön toimivaltuudet pitäisi olla mahdollisimman laajat ja otettaisiin huomioon naapuruuspolitiikka, kehitysyhteistyöpolitiikka ja muut vastaavat kysymykset. Johdonmukaisuus edellyttää myöskin legitimiteettiä ja se edellyttää taas sitä, että parlamentti on tässä toiminnassa tehokkaasti mukana. Ja tämä tarkoittaa kahta vaihetta. Ex ante prosessi siinä vaiheessa, kun yksikö ollaan perustamassa ja ex ante menettelytapa, eli että parlamenttia kuullaan, kun politiikkatavoitteita muotoillaan. Ja kun yksikö on perustettu, niin parlamentilla pitäisi olla vahva mahdollisuus vaikuttaa ulkoisen toiminnan toteuttamiseen. Implementointivaiheessa meidän ei pitäisi antaa mitään heikentäviä vaikutuksia tulla esille. Meidän täytyy varmistaa, että myöskin maantieteellinen tasapaino Euroopan unionin alueella otetaan huomioon, eli että kaikki Euroopan unionin toimielinten edustukset ovat huomio, otetaan huomioon, eli kaikkien maiden edustajia pitäisi olla myöskin huomioituna tässä ulkoisen toiminnan yksikön vahvistamisessa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Pervas Beres. Kiitoksia puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, yli neljä kuukautta parlamenttivaalien jälkeen te kokositte neuvoston kokouksen ja komissio edelleen hoit, on vain toimituskomissio, jotta kansalaiset eivät olisi aivan epätoivoisia, pitäisi lähettää parikin viestiä heille. Vuosi sen jälkeen, kun kaikki jäsenvaltiot ovat suhtautuneet solidaarisesti pankkeja kohtaan, pitäisi saada aikaan äh, rahansiirtoja koskeva verotus, jotta taattaisiin solidaarisuus vastavuoroisesti. Ja nyt Rouva Wallström komission nimissä eilen komission puheenjohtaja sanoi, että hän tuki budjettia ja e, vuosi elvytyssuunnitelman jälkeen ei voi tätä kuvitellakaan. Nyt täytyy katsoa, mikä tilanne on velkojen osalta ja työttömyyden osalta. Tilanne on vain pahentunut. Ja tämä budjetti ei rahoita edes toista osaa elvytyssuunnitelmasta, niin kuin oli ajateltu viime vuonna. Niinpä eh, Eurooppa-neuvoston pitäisi puuttua tähän rakentamalla eh, rahansiirtoja koskevaa verotusta ja kehittää tuota elvytyssuunnitelmaa silloin sellaisena kuin se oli alun perin suunniteltu. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi yksi minuutti edustaja Marian Hakin. Kiitoksia herra puhemies. Olen iloinen nähdessäni edellisen kollegani Cecilia Wallströmin, Malmströmin täällä. Ja olen tyytyväinen siihen, että myöskin demokraattisesti valittu Puolan Ähm, presidentti on allekirjoittanut tämän sopimuksen ja toivottavasti myöskin Ruotsin puheenjohtajuuskauden aikana koko prosessi saadaan päätökseen. Mutta kansalaiset ovat huolissaan siitä, mitä Euroopan unioni tekee tämän kriisin keskellä. Heitä eivät niinkään kiinnosta Lissabonin yksityiskohdat, joten euroskeptisille kollegoille sanon, että unohtakaa asia. Ennen Irlannin kyllä ääntä Monet olivat äänestäneet puolesta, vain pieni osa sitä vastaan. Se on tosiasia, joten ottakaa tämä huomioon. Tässä yhteydessä haluaisin viitata mikrofinanssi asioihin. Monilla o, monet ovat joutuneet työttömiksi ja haluavat saada taas jalkansa oven väliin. Me tiedämme, että jopa 500 miljoonaa mikroluottona voidaan saada käyttöön, mutta sanoisin neuvostolle ja komissiolle, että tämä ei todellakaan riitä. Nyt tarjoutuu EUlle mahdollisuus reagoida tähän tilanteeseen, eli ottaa huomioon kansalaisten tarpeet, eli me tarvitsemme vielä suurempia investointeja. Kiitoksia. Parola. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Van de Kamp. Herra puhemies, oikein paljon kiitoksia. Arvoisa ministeri, hyvä komission jäsen, minä uskon, että on ihan paikallaan, että Euroopan unioni lähtee liikkeelle Irlannin kansanäänestyksen hyvästä tuloksesta. Me olemme ottaneet aimoharppauksen kohti Lissabonin sopimuksen ratifiointia. Tietenkin me olemme huolissamme Tsekin tilanteesta. Me tulemme tietenkin odottamaan ja kunnioittamaan perustuslakituomioistuimen tuomiota ja meidän täytyy myöskin järkevällä tavalla keskustella kans, Klausin kanssa, koska muuten tästä saattaa syntyä ongelmia. Mitä sitten tulee Kööpenhaminaan, niin minä uskon, että siltä pohjalta Eurooppa voi saada uutta toivoa, niin kuin koko maailmakin. Me tarvitsemme kestävyyttä. Sitä kautta syntyy teknologista kehitystä paljon eurooppalaista teknologiaa, kuten hiilivarastointi ja CO2 talteenotto, ovat teknologioita, joilla voidaan taloudellista edistystä tukea. Mutta mitä tulee taloudelliseen kriisiin, mehän pyrimme kansalaisten Eurooppaan, me haluamme panostaa juuri työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen. Neuvoston suunnitelmat ovat hyviä, mutta monien kansalaisten kannalta niistä ei ole paljon hyötyä, niitä ei tunneta. Mitä tulee pankki- ja rahoituslaitosten valvontaan, se on tärkeä asia. Minä toivon, että ensi viikolla tähänkin voidaan paneutua. Ja lopuksi, arvoisa puhemies, turvapaikkakysymykset ja pakolaisasiat. Minä tuen, mihin neuvosto pyrkii, mutta mitä käytännön tuloksiin tulee, niin Viime viikollahan Libe-valiokunta kokoontui ja siellä todettiin, että neuvosto ja komissio sekä parlamentti ovat tehneet aika vähän konkreettisella tasolla. Kiitoksia. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Van de Kampe. Seuraavaksi edustaja Susta, kaksi minuuttia. Grazie. Grazie, president. Kiitoksia kovasti puhemies. Minun mielestäni nyt pitää päättää tämä kausi, jossa parlamentissa loputtomiin keskustellaan Lissabonin sopimuksesta. Tässä pitää kunnioittaa parlamentin Eh, ja eh, Euroopan suurien maiden toiveita. 26 maata on demokraattisesti ratifioinut tämän sopimuksen, vaikka eri muodoin. Nyt jos jatkuvasti eh, hyökätään tätä demokraattista sopimusta vastaan, se pitää lopettaa Tämän kuun lopussa pidetään tärkeä neuvostokokous, koska siinä pitää käynnistää uudestaan Eurooppa-näkemys, joka menee pidemmälle kuin Lissabon, ja pitää käynnistää uudestaan myös talous, jotta Eurooppa ei ole myöhässä myöskään ilmastomielessä. Se, mitä olemme saaneet kuulla neuvoston puheenjohtajalta, ei kuitenkaan vielä riitä – Eurooppa Lissabonin äh, jälkeen ja ulkopuolella ei ähm, äh, välttämättä äh, noudata Lissabonin agendaa. Minun mielestäni me olemme lainsäätäjiä merkittävissä kysymyksissä, ilmastokysymyksissä, talouskysymyksissä ja muissa, ja neuvoston pitäisi Eh, saada jotakin konkreettista aikaan eh, tässä vaikeassa taloustilanteessa. Eh, muussa tapauksessa me emme pysty tulemaan merkittäväksi talousmahdiksi. Tässä tarvitaan todellinen taloudellinen elvytyssuunnitelma. Taloudellista elvytystä ei synny tällä tavoin eikä e, Eurooppa-tasolla. Tällä tavoin pitäisi toimia tämän kuun lopussa. Kiitoksia edustaja e, Van Baalen. Herra puhemies, erityisen tärkeää on taistella talouskriisiä vastaan, koska näin voimme auttaa PK-yrityksiä. Meidän täytyy sitoutua Stoiberin ryhmän tavoitteisiin – komission ja neuvoston suuntaan toteaisin, että oletteko sitoutuneita tähän prosessiin ja mitä aiotte tehdä, sillä meidän täytyy luopua byrokratiasta. Toisaalta Ankaran pöytäkirja. Turkki ei tule Ankaran pöytäkirjaa ratifioimaan Tämä on 7. lokakuuta annettu lausunto. Mitä voimme tehdä? Me emme voi hyväksyä sitä, niin kuin Ren sanoi ulkoasian valiokunnassa, eli että ensimmäinen marraskuuta olisi se viimeisin aikaraja, joten mitä tulemme tekemään? Kiitoksia. Kiitoksia ja kaksi minuuttia seuraavaksi edustaja Högmark. Tack, Kiitoksia puhemies. Hyvä ministeri, hyvä komissaari, on mukava nähdä teidät täällä. Haluaisin puhua kahdesta asiasta. Ennen Euroopan neuvoston huippukokousta yksi kysymys on ilmastokysymys. Minä uskon, että on tärkeää, että ryhtyä neuvottelemaan sillä pyrkimyksellä, että paras ratkaisu olisi se, että kaikki ovat mukana yhteisessä hankkeessa – Sanon tämän sitä varten, että joskus keskustelua käydään siten, että täällä Euroopassa jokaisessa maassa tehdään oma paras ratkaisu, mutta se ei riitä, jos emme saamme mukaan Kiinaa, Intiaa ja suurta joukkoa muita maita, jotka tänä päivänä eivät ole mukana näissä toimissa se merkitsee sitä, että tuloksen ja käytännönläheisyyden pitää kulkea etunenässä ja se, sen pitää perustua siihen, että kaikkien maiden on oltava valmiita toimenpiteisiin. Ei saa olla niin, että toimenpiteet ja politiikka muissa maailman osissa perustuvat siihen, että investoitaisiin jatkossakin Euroopasta, vaan sen pitää perustua terveeseen talouteen Euroopan ja muiden rikkaiden maiden avulla? Ja toinen kysymys, puhemies, käsittelee rahoitusmarkkinoita. Minusta on tärkeää korostaa, että rahoitusmarkkinoiden vakaus merkitsee enemmän kuin mikään muu. Mikään muu. Me kutsumme sitä vakaaksi makrotaloudeksi, eli meillä on vakaa vaka, vakaa rahoitus. Eli se merkitsee, että pitää päästä irti näistä suurista budjettialijäämistä. Se on paljon tärkeämpää kuin yksittäiset sääntelyt rahoitusmarkkinoilla – mutta vakaat rahoitusmarkkinat vaativat myöskin sen, että meillä on vakaata kasvua, vakaata investointia ja lisätyöpaikkoja. Ja se merkitsee sitä, että kun säädämme lakeja rahoitusmarkkinoista, niin meillä täytyy olla parempi valvonta rajat ylittäen ja myöskin avoimuutta, mutta ei niin paljon sääntelyä, että rahoitus ja investointi tapahtuisi muissa maissa, joka tuhoisi meidän oman taloutemme ja meidän omat rahoitusmarkkinamme. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro puolitoista minuuttia edustaja Lopez Aguilar. Gracias. Kiitoksia puhemies. Irlannin mm, kansanäänestys oli merkittävä asia. Tällä tavoin saamme voimaan Lissabonin sopimuksen ja näin saamme aikaan toimielimiä, jotka toimivat ja voivat puuttua myös kriisiin ja saada aikaan työpaikkoja. Mutta ei pelkästään tätä, vaan saadaan aikaan myös tärkeät säännökset, joiden avulla voidaan viedä eteenpäin loppuisesti uutta komissiota ja näin olemme saaneet kuulla myös Barrosoa ja hän painottaa, miten tärkeänä hän pitää näitä näkökohtia ja toivomme, että komission kokoonpano on hyvin tasapainoinen ja pitäisi huomata myös, että olisi tärkeää, että saada sosiaalidemokraateille oma ulko, ulkoasioiden korkea edustaja. Minä olen sitoutunut aivan myös vapauskysymyksiin, varsinkin Libe-valiokunnan jäsenenä. Ja tässä olisi tärkeää, että meillä olisi komissio komissiossa oma osastonsa eh, näille asioille. Tämä ei tarkoita sitä, että oikeus olisi eh, mitenkään eh, turvallisuuden alainen, vaan olisi tärkeää, että meillä otetaan huomioon nämä asiat erikseen. Niinpä meillä olisi komissiossa maahanmuutto, turvapaikanhaku yhdessä osiossa ja nämä muut toisessa. Eh, la parola per un minuto. Kiitos. Seuraavaksi Crowley, yksi minuutti. Thank you very much, President. Kiitos, puhemies ja kiitokset myöskin neuvoston edustajalle ja komission jäsenelle. Monet ajatukset, joista me puhumme huippukokouksissa, niin voimme palata kymmenen vuotta taaksepäin ja samanlaisia ehdotuksia kuultiin neuvostosta ja myöskin komissiosta viime vuosi on osoittanut minulle ainakin yhden asian toteen, nimittäin sen, että kun yhteisö toimii yhteistyössä solidaarisesti, niin silloin saadaan maailmakin liikahtamaan. Ja nyt meillä on suuria kunnanhimoja ja ajatuksia siitä, miten me menemme eteenpäin. Monet ovat puhuneet eh, työttömyyden vitsauksesta, joka on kurittanut niin montaa ihmistä viime kuukausina. Ja nyt tulisi ryhtyä todellisiin toimiin, jotta päästäisiin eroon eh, asetuksista ja sellaisista muista hallinnosta asioista, jotka jumiuttavat liike-elämää. Ja vielä viimeiseksi, kun me puhumme solidaarisuudesta, niin tässä ei ole kysymys siitä, että asetetaan isot vastakkain pienten kanssa. G20-kokous, sillä saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin maihin, jotka ovat nousemassa noilla uusilla markkinoilla. Ja ehkä myöskin sitten voitaisiin nämä tekijänoikeuskysymyksetkin ottaa esille vielä Ruotsin puheenjohtajakaudella. Grazie, onorevole Crowley. President, Commissioner, Minister. Lisbon Treaty... Kiitos. Nyt kun Lissabonin sopimus on astumassa voimaan, niin tämä on historiallinen hetki meille keskittyä ensinnäkin Euroopan yhteiseen tulevaisuuteen ja yhteiseen hyvään. Pahoin pelkään, että saadetaan käyttää näitä viime hetkiä kansallisten etujen edistämiseen ja pelataan toisten osapuolten hermoilla. Eurooppaa ei voida myydä ilman yhteisiä politiikkoja, yhteisiä toimielimiä. Kuitenkin tämän päivän Eurooppa tarvitsee kaukonäköisyyttä, moraalista sitoutumista ja sitä, että me tajuamme nämä yhteiset arvomme, jotka inspiroivat perustajaa isiä, jotta saadaan rikottua tämä negatiivinen historiallinen noidankehä. Ja tästä syystä me tarvitsemme sitä, että meidän täytyy olla sitoutuneita. Me meidän täytyy saada todellisia valtionpäämiehiä, vahvoja demokraattisia johtajia, joilla on visioita ja auktoriteetteja saada aikaan muutokset myöskin Euroopan sisällä. Täten me tarvitsemme selkeää sitoumusta ja käytännönläheistä täytäntöönpanoa näiden toimielinten osalta Euroopassa. Me emme tarvitse ainoastaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan me tarvitsemme myöskin yhteistä energiapolitiikkaa. Huippukokouksessa hyväksytään myöskin Itämeri-strategia. Haluaisin jälleen kerran kiittää komissiota ja Ruotsia puheenjohtajamaana siitä, että tämä on otettu asialistalle. Neuvoston tehtävänä on täytäntöönpanna tätä ilman, että haskataan aikaan ja, aikaa. Ja toivon, että Itämeri-strategia saa sen arvoitseman huomion myöskin Espanjalta ja Belgialta puheenjohtajamaina. Tuen Malmströmin ajatusta siitä, että tätä voidaan pitää koehankkeena muille makroalueellisille eh, projekteille. Kuitenkaan mitään EU-strategiaa ei oteta vakavasti, jos siihen ei osoiteta riittäviä voimavaroja sen toteuttamiseen. Olemassa oleva budjettikohta, siihen tarvitaan lisää määrärahoja ja uskottavuutta. Kiitos. Grazie, onorevole Kelam. Adesso do la... Kiitos, herra Kelam. Ja sitten Estrella, puolitoista minuuttia arvoisa puhemies. Minä haluaisin tehdä kaksi lyhyttä huomautusta. Ensinnäkin perussopimuksesta, Lissabonin sopimuksesta, sen jälkeen kun Irlanti sanoi kyllä, ja myös tämä tekin ähm, lausunto tulee pian silloin, kun presidentti Klaus on sen allekirjoittanut emme halua alistua tähän Tsekin tasavallan kiristykseen. Lissabonin sopimus on välttämätön, jos halutaan, että eurooppalaiset toimielimet toimivat hyvin, mutta sillä on myös muita etuja. Se vahvistaa parlamentin valtaa ja se parantaa kansalaisten oloja, joten tämän sopimuksen pitää astua voimaan mahdollisimman nopeasti. Komission ja neuvoston pitäisi asettaa määräaika, jotta presidentti Klaus toimii sillä tavalla kuin tällaisen valtionpäämiehen kuuluu, kun se on tekemisissä eurooppalaisen toimielimen kanssa. Sitten toinen huomautus koskee Kööpenhaminan kokousta, on välttämätöntä, että taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Planeettamme lämpenee, me tiedämme sen. Teollistuneet maat ja kehitysmaat ovat kaksi tahoa, joiden täytyy yhdistää voimansa kunnianhimoisella tavalla. Kööpenhaminassa pyritään välttämään katastrofia, näinhän asiantuntijat meille kertovat. Huolimatta talouskriisistä täytyy joka tapauksessa asettaa tarkat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Näin voimme pelastaa planeetta. Seuraavaksi kaksi minuuttia, herra Mitchell. Puhemies, suuret kiitokset. Sukupolven aikana Euroopan unionin väestö on noin 6 prosenttia maailman väestöstä. Tästä ei olla kaukana ja siksi emme enää voi vain kierrättää neuvoston puheenjohtajuutta puolen vuoden välein niin, että viisi eri ihmistä puhuu ulkoasioista unionin nimissä. Mutta tuon sukupolven aikana maailman väestömäärä kasvaa kahteen miljardin, kahdella miljardilla ihmisellä ja 90 prosenttia tästä on nyt kehittyvässä maailmassa. Jopa 11 miljoonaa lasta kuolee siellä vuosittain, noin 5 miljoonaa heistä siksi, etteivät he saa lääkkeitä, joita olisi ollut saatavilla joita meillä on ollut lännessä jo pitkään. Ja tästä syystä ei ole pelkästään tärkeää järjestää unionin toiminta hyväksi sisäisesti. Meidän pitää olla myös varustautuneita suhtautumaan tällaiseen tilanteeseen kuin kehittyvässä maailmassa. Ja siksi minä vetoan vahvan, riippumattoman, erillisen kehitysyhteistyökomissaarin puolesta niin, että hänellä olisi oma selkeä budjettinsa ja toimialansa. Hän olisi vastuussa tälle eh, budjet, tälle eh, parlamentille meidän oman valiokuntamme kautta. On tärkeää, että ulkoasioiden edustajalla on tietysti paljon omalla sarallaan tehtävää. Mutta tässä on yksi yksittäinen seikka, joka on saatava erillisen huomion kohteeksi. Ja minä todella voimakkaasti korostan sitä, että meidän ei pitäisi pelkästään varmistaa se, että kehitysyhteistyökomissaarin salkku säilyy, vaan että tuo salkku annetaan jollekulle, joka on kykenevä ja päättäväinen varmistamaan sen, että näitä naapureitamme kohdellaan kunnioittavasti sekä itsekkäistä että epäitsekkäistä syistä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia Monika Benova vážená pani predsedníčka rady, vážená pani komisárka. Kiitos, herra puhemies, hyvä komission jäsen. Seuraavan huippukokouksen tärkeimpiä asioita on Lissabonin sopimuksen ratifiointi ja myöskin polkaista käyntiin se, ne muutokset, joita Lissabonin sopimus tuo mukanaan. Tämä on tiiviissä yhteydessä yhteistyön lisäämisen kanssa kolmannen pilarin alla ja tästä Euroopan unionista tulee tämän myötä demokraattisempi. Tarkoituksena on varmistaa perusoikeudet ja kansalaisvapaudet ja myöskin koskemattomuus ja turvallisuus Euroopassa. Me tarvitsemme tähän täyttä tukea, täytäntöönpanoa ja sitä, että olemassa olevia juridisia välineitä kunnioitetaan, kun mietitään kansalaisvapauksien toteuttamista. Tukholman asialista, sitä, se vahvistaa näitä asioita aivan erityisesti turvallisuuden alalla ja meidän täytyy asettaa etualalle ne välineet, jotka parantavat pääsyä tuomioistuimen eteen, jotta nämä vapaudet taataan ja jotta nämä vapaudet ovat olemassa kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy myös myöskin vahvistaa poliisiyhteistyötä ja lain ja järjestyksen ylläpitämistä meidän täytyy saada uusia välineitä, jotta me voimme tietyissä jäsenvaltioissa taistella ääriilmiöitä vastaan. Meidän täytyy välttyä sellaisilta jännitteiltä, joita vastuuttomat poliitikot saavat aikaan. Ja myöskin pakolaispolitiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan, romanien ongelmiin täytyy puuttua. Kaikki näitä äärioikeistot käyttävät hyväkseen näitä aiheita. Myöskin hallittu maahanmuutto, se hyödyttää kaikkia ja täten Eurooppa tarvitsee joustavaa ja hyvin herkkää maahanmuuttopolitiikkaa, joka myöskin on herkistynyt yksittäisten jäsenvaltioiden työmarkkinoiden kohtaan. Kun me haluamme kestävää ja luotettavaa maahanmuuttopolitiikkaa aikaan, niin meidän täytyy myöskin sitten laittomaan maahanmuuttoon puuttua, koska se on huomattava ongelma kansalaisten kannalta. Kiitos, Rua Benove. Sitten Maria Mauro, kaksi minuuttia. Grazie di cuore, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Rohkeutta, rohkeutta, rohkeutta. Tämä on suositus, jonka haluan antaa neuvostolle, kun se käy keskusteluun uuden komission puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin sta Barroso ja tulevat komission jäsenet aloittavat työnsä lähitulevaisuudessa. Nyt tarvitaan laajaa valintamahdollisuutta Euroopan unionille. Tarvitaan sekä kansallisen tason että unionin tason sitoutumista ja täytyy kiinnittää erityistä huomiota yhteiseen etuun. Tällä tavalla voidaan käsitellä suuria aiheita, kuten ilmastonmuutosta, voidaan puuttua talouskysymyksiin, käsitellä ja hoitaa talouskriisiä, tehdä erilaisia aloitteita ja nimenomaan aloitetta, joka on seuraavassa neuvoston kokouksen esityslistassa. Benoit Sees on viime aikoina tuonut esille omia kantojansa. haluaisin, että niitä kuunneltaisiin tarkkaan. Ne muistuttavat yhteisestä vastuusta, kaikkien kansalaisten ja poliitikkojen yhteisestä vastuusta ja Tämä oli siis Paavi Benediktus 16 kehotus. Meidän täytyisi ottaa nämä asiat todella vakavasti ja katsoa niitä tulevien sukupolvien kannalta. Me olemme nyt elämässä tärkeää hetkeä, jolloin kristinuskon täytyy kiinteästi sitoa mukaan Euroopan unionin rakentamiseen. Ja siksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy selkeällä äänellä tuoda viestimme esiin. Kiitos, herra Mauro. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia. Saa Roithova. Puhemies, minun kannaltani oleellinen aihe on Lissabonin sopimus. Tsekin perustuslakituomioistuimen päätökset ovat olleet johdonmukaisia, enkä usko, että Lissabonin sopimusta katsotaan siellä ensi viikolla millään lailla ristiriitaiseksi Tsekin lakien kanssa. Se ehkä lopettaa presidentin estotoiminnan. Václav Klaus on kieltäytynyt nimittämästä erästä tuomaria ainoastaan, koska tämän tekemät päätökset ovat olleet hänen mielestään väärin. Ja siksi tuo tuomari ja miljoonat kansalaiset ovat joutuneet uhreiksi. Me emme käytä uusia valtaoikeuksiamme. Uusi parlamentti ei näytä keltaista tai punaista korttia. Me emme käytä valtaoikeuksiamme järjestäytyneen rikollisuuden ja muun vastaavan torjumiseksi. Tässä on kyseessä poikkeus, joka myönnettäisiin perusoikeuskirjasta. Se on ihan absurdia, ei pelkästään tämä ajoitus, vaan myös annetut syyt. Artikla 345 Lissabonin sopimuksessa toteaa selvästi, että perusoikeuskirjaa ei sovelleta siihen, mitä Tsekissä pelätään. Eli perusoikeuskirja ei millään lailla avaa uusia ovia oikeusjutuille myös asetukset, jotka koskevat hyväksyttäväksi otettuja juttuja tuomioistuimiin, ei liity yli 50 vuotta sitten omistajaa vaihtaneeseen omaisuuteen. Mitä oikein Tsekin tasavallassa tapahtuu? Václav Klausista on nyt muka tulossa joku, joka suojelee tsekkien omaisuutta ulkomaalaisilta. Voitteko olla kärsivällisiä ja odottaa, että me hoidamme tämän ongelman omassa maassamme ennen Iso-Britannian vaaleja? Ja vetoaisin myös neuvostoon, että se tukisi meitä tässä. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia Papa Stamkos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παρέμβασή μου θα επικεντρωθεί σε τρία σημεία. Σημείο πρώτο, η οικονομική κρίση. Η κρίση... Tulen keskittymään kolmeen asiaan. Ensinnäkin tämä talouskriisi. Talouskriisi on vaikuttanut kaikkiin talousjärjestelmiin tasavertaisesti. Tiettyihin se on ehkä vaikuttanut hieman kovemmin kuin joihinkin muihin, mutta olemme oppineet tämän kriisin aikanaan sellaisia asioita, jotka tarkoittavat, että meidän täytyy saada aikaan enemmän uudistuksia. Meidän täytyy eurooppalaistaa talouspolitiikkaamme ja tämä johtaisi siihen, että vaikeudet ja vaarat pienenisivät. Toiseksi ilmastonmuutos. Euroopan unioni aivan oikeutetusti on etunenässä tässä niin kutsutussa vihreässä diplomatiassa ja olenkin täysin samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja Barroso sanoo. Hän sanoi, että kun me siirrymme kohti Kööpenhaminaa, niin meillä ei mitään varasuunnitelmaa ole. Tämä tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin hyvin vakavasti otettavalla tavalla meidän tulisi ehkä keskustella tällaista jonkinlaista maailmanlaajuisesta ilmastopankista, joka tarjoaisi määrärahoja ja jotka mahdollistaisivat sen, että kehitysmaat voisivat toimia mallina ympäristöystävällisissä toimissa. Kolmanneksi maahanmuutto. Meidän täytyy saada aikaiseksi yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Tietenkin meillä on laitonta ja laillista maahanmuuttoa ja tietenkin meidän täytyy laatia asianmukaista diplomatiaa kolmansien maiden kanssa, aivan erityisesti eteläisten naapurimaiden kanssa, josta jolta suunnalta tätä maahanmuuttoa aivan erityisesti tapahtuu. Turkin toimet ovat provosoivia. Olen kuullut, mitä Ruotsi puheenjohtajana sanoi ja oli mukava kuulla, että hekin painottivat tätä. Meillä täytyy olla selkeää turkkipolitiikkaa ja tätä politiikkaa täytyy todellisuudessa täytäntöönpana. Meidän täytyy varmistaa se, että koko yhteisön säännöstöä kunnioitetaan. Kiitos, herra Papastamkos. Viimeinen puhuja minun listallani on Peter Liese. Hän saa puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies Cecilia Malmström ja José Manuel Barroso ottivat esille ilmastonmuutoksen ja Kööpenhaminan valmistelun. Olen samaa mieltä, kun he toteavat, että neuvoston on hyväksyttävä kunnianhimoiset johtopäätökset olen kuitenkin sitä mieltä, että sekä rahoituksessa että myös kysyttäessä kuka tämän päästöleikkauksen saa aikaan, tunnumme keskittyvän aina vain siihen teollisuuteen, joka on klassisesti vuodesta 2005 joutunut päästökaupan kynsiin. Me tarvitsemme enemmän harteita kannattelemaan tätä taakkaa. Yli 50 prosenttia päästöistä on toistaiseksi jäänyt päästökaupan ulkopuolelle. Tarvitsemme siis enemmän harteita kannattelemaan tätä taakkaa ja myös rahoituksen. Ja tässä käsittelisin ilmaliikennettä ja meriliikennettä. Olen toistaiseksi ollut hiukan pettynyt neuvoston ja komission. Pittsburghia valmisteltaessa tämä aihe ei ollut ollut millään lailla esillä. Jos me Kööpenhaminassa haluamme todella menestyä, on meidän vihdoinkin painettava kaasua. Ympäristövaliokunta teki näin maanantaina. Pyydän, että neuvosto ja komissio tarkastelevat tulosta huolella. Toinen seikka. Tiedän, että tämä voi olla vain hyvin epävirallista, mutta neuvostossa varmasti pohditaan myös komission tulevaa kokoonpanoa. Haluaisin antaa pienen kannustimen ihan vaatimattomasti. Historiallisista syistä lääkelainsäädännössä, teollisuudessa – ollaan toimittu. Luonnollisesti tämä lääkelainsäädäntö on teollisuuskysymys, mutta se on myös terveyskysymys. Ja monissa muissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, tätä hallinnoidaan terveyspolitiikan puitteissa. Ehkä olisi siis aika pohtia meilläkin tätä koskevaa muutosta. Kannustaisin siis siihen, annetaan tämä tiedoksi komission puheenjohtajalle, että hän voisi tätä kysymystä hiukan pohtia. Sydämelliset kiitokset. Kiitos. Ja nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron herra Landsbergisille minuutti. President, eh, Madam Vice President of the Council. Herra puhemies, neuvosto ja komission edustaja. Eilen vastauksessaan herra Farageille Barroso sanoi, että me tarvitsemme todellisen eurooppalaisen neuvoston puheenjohtajan. Tarvitsemmeko me tähän asemaan sellaisen henkilön, joka olisi Gazpromilainen, Paavo Lipponen, Gerhard Schröder tai joku, jotka joilla on arvoja, jotka ovat yhteensopivia tämän kanssa. Gazpromilainen, joka ylläpitää ystävällisiä suhteita Venäjän suuntaan, on hyvä eurooppalainen. Tällä tavalla me voisimme kiihdyttää EUn kehitystä että siitä tulisi Gazprom-unioni ja tämä mahdollistaisi sen, että emme joutuisi tilanteeseen, jossa Venäjä täysin jättää EUn huomiotta Haluaisin teidän mieni, mielipiteenne siitä, että valittaisiin tällainen Gazpromilainen EUn presidentiksi. Kiitos. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä pitämään kiinni tästä minuutista, koska täällä on paljon ihmisiä, jotka haluavat puheenvuoron. Ja haluaisin antaa kaikille pyytäjille puheenvuoron, mutta meidän täytyy pitää puheajasta kiinni, jos me tähän tässä aiomme onnistua. Seuraavaksi Göringer. Gallagher. No niin, aula. Ei ole salissa. Rouva Gallagher, sanoi herra puhemies. Non c'è? Non c'è. Ei ole salissa tämä kyseenomainen kollega. Sitten Petrovski. Prego. panie przewodniczący! traktat lizboński puhemies hyvät naiset ja herrat lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu ja tämä on vasta poliittinen luonnos poliittinen hanke. mitä se tarkoittaa? euroopan unionissa on edelleen tehtävä päätökset yksimielisesti. Eli kuka tahansa voi käyttää veto-oikeuttaan ja presidentti Klaus on toiminut näiden sääntöjen mukaisesti. Jos häntä halutaan painostaa, on se sääntöjen vastaista, koska silloin painostetaan monia Euroopan kansalaisia, jotka edelleen vastustavat tätä asiakirjaa tai suhtautuvat siihen varsin epäillen. Meillä on pian Euroopan neuvoston kokous ja mielestäni Euroopan johtajien pitäisi pohtia syvällisesti sitä, onko kannattavaa ohittaa kansalaisten mielipide. Kiitos. Ja rouva Tikau seuraavaksi. Mulțumesc, Kiitoksia puhemies, rouva ministeri, rouva komission jäsen. Eurooppa-neuvoston pitää hyväksyä strategia, joka koskee Itämerta. Itse olen sitä mieltä, että on kyse hyvästä mallista tulevaisuuden ähm, Euroopan strategialle Tonavan alueella. Siellä on kymmenen jäsenvaltiota, joista kuusi, kymmenen valtiota, joista kuusi on EU-jäsenvaltioita – siellä on valtava määrä ihmisiä, jotka asuvat Tonavan rannalla ja näin ollen me tarvitsemme mallia tulevaisuuden Tonava-strategialle. Sitten kun ajatellaan tätä Eurooppa-neuvoston ohjelmaa, on mielestäni välttämätöntä hyväksyä nämä rahoitusvälineet Euroopan tasolla. Ne ovat tarpeen, jotta voidaan kehittää tehokasta ympäristöpolitiikkaa. Ajattelen nimenomaan rakentamista ja liikennettä. Kiitos ja sitten Jean-Pierre Audi. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission edustaja. Haluaisin kysyä rouva ministeriltä, no hän ei nyt kyllä kuuntele, mutta tämä liittyy liittyy Lissabonin sopimuksen toteutukseen ja siihen lupaukseen, joka irlantilaisille tehtiin siitä, että jokaisella maalla olisi komission jäsen joulukuussa 2008 sanottiin, että neuvosto ryhtyisi asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta joka maalla olisi oma komission jäsen. Ja haluaisinkin tietää, rouva ministeri, mitä ovat nämä toimenpiteet, joilla tämä muutos saadaan aikaan, ja jos otetaan huomioon myöskin Kroatian liittymissopimus, onko jotakin uusia juridisia keinoja, voisitteko meille niistä kertoa, ja miten aiotte kasvattaa EUn mm, parlamentin jäsenmäärää, koska näitähän jäseniä tulisi 18 lisää. Seuraavaksi Figueiredo. Herra puhemies, pyrkiikö neuvosto muuttamaan suuntaa nythän liberalistinen talouspolitiikka on kriisin syynä. Tämä on johtanut siihen, että köyhyys lisääntyy. 80 miljoonaa eurooppalaista on köyhyysrajan alapuolella. Valtava osa työntekijöistä nauttii sellaista matalaa palkkaa, etteivät he pääse tuon köyhyysrajan yläpuolelle. Työttömyys lisääntyy ehkä 30 miljoonalla ensi vuonna, jos nyt ei ryhdytä niihin toimenpiteisiin, joita tilanne vaatii. Nyt tarvitaan todellakin muutosta tähän uusliberalistiseen politiikkaan, jota tähän asti on harjoitettu. Tarvitaan Lissabonin strategian soveltamista ja vahvistamista, julkisten palvelujen, laadukkaiden julkisten palveluiden vahvistamista pitää lisätä tuotantoa ja myös edistää naisten ja nuorten oikeuksia. Kiitos. Ja seuraavaksi Giori. Herra puhemies, jotkut ovat sitä mieltä, että nyt pohditaan jo sitä, miten presidentti Klaus saataisiin hyväksymään Lissabonin sopimus ja miten Benes-asetukset ja niihin liittyvä kysymys saataisiin hoidettua. Minä olen sitä mieltä, että tällä tavalla luotaisiin vaarallinen ennakkotapaus. Kuka tahansa voisi myöhemmin kokea virassa ollessaan, että sopimuksiin on puututtava. Se olisi vaarallista. Jos äh, otamme huomioon sen, että Slovakian hallituskin on jo todennut, että jos Klaus saa tahtonsa läpi, heilläkin on huomautettava. On myös vaarallista vedota Irlannin äh, poikkeukseen. Irlantilaiset vetosivat johonkin, joka ei oli alun perin mukana sopimuksessa, halusivat sen siihen mukaan. Benes-asetuksilla on viety monilta eurooppalaisilta oikeus. Euroopan unionilla ei ole varaa nojata tällaiseen asiakirjaan. Ja sitten Rashida Dati. Merci, monsieur le président. Kiitos herra puhemies. Haluaisin puhua samaan tyyliin kuin eilen, kun puhuttiin Kööpenhaminan valmistautumisesta ja tämä ECOFIN kokouksen jälkeen. Sehän pidettiin eilen ja se ei ollut kovinkaan menestyksekäs se vastuu, joka meillä on teollisuusmailla toimia niin, että kehitysmaat voivat seurata meitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kööpenhaminassa me toimimme aivan kuin meillä olisi kaikki sama kapasiteetti, eli kaikilla lähtökohta on sama ja sitten ei päädytä yhtään minnekään. Eli jotta me saamme vakuutettua nämä kehitysmaakumppanimme, niin meidän tulisi puuttua tähän tukikysymykseen seuraavassa huippukokouksessa 27 jäsenmaan tulisi päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten tämä kehitysyhteistyö nähdään tässä ilmastonmuutoksen yhteydessä. Eilen jo sanoin, että Ecofinissa ei päästy yhteiseen kantaan tämän asian suhteen ja kuitenkin me tiedämme, että tämä on täysin keskeinen kysymys. Komissio on jo tehnyt ehdotuksia ja toivoisin todellakin, että me näyttäisimme esimerkkejä, jotta me saamme aikaan maailmanlaajuista solidaarisuutta, jotta me pääsemme tästä ilmastonmuutosongelmasta eroon. Kiitos. Ja seuraavaksi Görens. Kiitoksia puhemies. Kysymykseni on neuvoston puheenjohtajavaltiolle. valtiolle Tiedätte, että keskeinen kysymys, kun nyt tulevaa Eurooppa-neuvoston presidenttiasiaa käsitellään, puhutaan siitä, annetaanko hänelle etuoikeus ö, käyttää kommuni- yhteisön metodia kaikissa olosuhteissa. Annetaanko tällainen ö, ennakkoehto, onko se hyväksyttävä? Viime aikoina olemme olleet tällaisissa hallitusten välisissä tilanteissa tilanteissa, joissa tällainen eh, eurooppalainen integraatio on ollut hieman ristiriidassa. Meidän täytyy kuitenkin muistaa nämä Robert Schumannin mallit. Kiitokset, herra Görens. Seuraavaksi Wertman. Puhemies, hyvät naiset ja herrat me puhumme aina vain, ja tämä todellakin lainausmerkeissä, talous- ja rahoituskriisistä. Miksei me puhu rakenteellisesta kriisistä, sillä kaikkihan alkoi todellisesta pankkikriisistä, muun muassa investointipankkeista, alan sisältä siis. Ja tähän on vedetty mukaan kärsijöiksi koko maailmantalous. Kiitos. Grazie, onorevole. La Kiitos. Seuraavaksi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 mutta me olemme ottaneet vain pieniä askeleita eteenpäin. Meidän olisi tullut ottaa suurempia askeleita eteenpäin. Meillä ei ole ainoastaan ongelmia rahoituksen suhteen, vaan myöskin yksittäisten jäsenvaltioiden sitoumusten suhteen kehitysmailla on merkittävä rooli tässä asiassa ja meidän täytyy lähettää myöskin Yhdysvaltojen suuntaan selkeä viesti. Me tiedämme, että siellä ei asianmukaista lainsäädäntöä ole omaksuttu liittovaltioissa meidän tulisi todellakin tehdä meidän odotuksemme selväksi. Toisin sanoen Obaman tulisi pitää kiinni yhdestä lupauksestaan. Toisin sanoen se, että Yhdysvalloilla on aloitteellinen rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Me uskomme myöskin, että meidän tulisi ilmaista odotuksemme sen suhteen, että Obaman tulisi olla läsnä tässä Kööpenhaminan konferenssissa ja täten olla mukana menestyksekkään tuloksen aikaansaamisessa. Kui, pane předsedající. Vážená paní předsedkyně rady, vážená paní komisař. Kiitokset, puhemies. Ministeri, komission jäsen, kollegat komissio ja neuvosto, neuvosto varsinkin, saisi käsitellä periaatteellisia kysymyksiä ennen kaikkea, kuinka voidaan turvata työpaikat ja säälliset elinolot. Minua järkyttävät jotkut absurdit lausunnot, jotka osoittavat varsinaista välinpitämättömyyttä näihin kysymyksiin nähden. Niissä on outo sekoitus uusliberalismia ja revansismia ja neuvoston pitäisikin antaa selkeä merkki siitä, että keskeinen tavoitteemme on käynnistää talouden elpuminen ja puuttua myös maataloustuottajien ahdinkoon. Sen sijaan neuvosto ehdottaa leikkauksia sosiaalialalla ja antaa bonuksia pankkiireille. Näin emme voi odottaa mitään myönteistä kehitystä tulevaisuudesta. Ja lopuksi haluaisin todeta niille, jotka haluavat estää kaikenlaiset viittaukset Lissabonin sopimuksen toteutumiseen. Jos ette saa omaa taloanne kuntoon, älkää sarnatko muille. Dios de Meira. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Haluan viitata niihin haasteihin, jotka meillä nyt on edessämme oikeuden ja turvallisuuden asioissa. Me tässä tarvitaan ulkorajojen tehokasta valvontaa, tarvitaan myös integraatiotoimia, jotka ovat tehokkaita, tarvitaan keskinäistä luottamusta ja sellaista parlamentaarista demokraattista valvontaa, joita tämä talo voi harjoittaa. Meidän täytyy olla myös hyvin tiukkoja, kun ajatellaan suhteitamme USAhan. Tietojen suojelu on tärkeää ja perusoikeuskirjaa haluan myös korostaa. Kiitoksia puhemies. Kiitos. Ja sitten pyytää herra Köppels. Merci, président. Ma question est bien simple. Minun kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Tämä liittyy komission uuteen puheenjohtajaan. Me haluaisin tietää, milloin me saamme tämän uuden komission, koska on hankalaa jatkaa toimintaa sellaisen komission kanssa, jonka jäsenistä puolet pakkaavat laukkujaan. Meidän täytyisi saada Eurooppaan mahdollisimman pian tämä uusi komissio. Kiitos. Ja sitten Corinne Lepage. Non c'è? l'onorevole Corin. Corin Lepage ei ilmeisesti ole salissa. Ei. No siinä tapauksessa Jem Kelly. Eh, Yksi niistä läksyistä, joita Irlannin äskettäisestä kansanäänestyksestä voidaan oppia, on se, että hyvä PR-kampanja saa suuren eron aikaan. Kesäkuussa 2009 Irlannin kansa äänesti siis korjaan 2008 puhuja korjaa he äänestivät Lissabonin sopimusta vastaan ja nyt on äänestetty puolesta. Euroopan unionin vaikutus ei ole millään lailla suurempi, mutta viesti välitettiin paljon paremmin kyllä puolelta tämän toisen vaalikampanjan aikana. Ja ennen kaikkea nyt, kun Lissabonin sopimus on astumassa voimaan, se tuo muassaan hyviä uusia toimivaltuuksia. Hyvää työtä voidaan tehdä, mutta komission on myös lähdettävä laatimaan kunnollista PR-strategiaa, jotta viesti välittyy kansalaisille kunnolla. Kysynkin komissiolta, minkälaisia suunnitelmia tältä osin on niin, että tulevat kansanäänestykset sujuvat helpommin kuin aiemmin. Kiitoksia. Kiitos ja sitten viimeinen puheenvuoro tulee Rova Luunanilta tai Herra Luunanilta.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 strate- Lisbonin sopimuksen ratifiointi on tärkeää. Meidän täytyy pystyä käyttämään tätä sopimusta oikealla tavalla. Sen täytyy tapahtua myös nopeasti. Nyt Tsekin tasavalta on ainut valtio, joka ei ole vielä ratifioinut tätä sopimusta. Ja kuten EPP-edustajakin sanoi, meidän täytyy vedota voimakkaasti presidentti Klausin, jotta tämä sopimus ratifioidaan ennen Eurooppa-neuvostoa lokakuun lopussa. Muussa tapauksessa toimielinten välinen keskustelu vaikeutuu ja meillä on paljon ongelmia, kun me haluamme kohdata tavallisia kansalaisia. Meillä on paljon ongelmia, jotka koskettavat heitä talouskriisi ja muut, ja me emme halua pilata tätä, huonontaa eurooppalaista profiilia kansainvälisellä näyttämöllä. Tästä kes- sopimuksesta on keskusteltu paljon, emme halua enää jatkaa sen, sitä keskustelua, mutta se mitä nyt tarvitaan on se, että saamme takuut siitä, että ennen Eurooppa-neuvostoa kaikki valtiot ovat ratifioineet tämän sopimuksen ja että uusi komissio voidaan saada pystyyn. Kiitos herra Luhan ja pyydän anteeksi, että äänsin nimenne väärin. No niin, nyt annan sitten puheenvuoron Cecilia Malmströmille neuvoston taholta ja sen jälkeen puheenvuoron saa komissio. Ensin Rova Malmström. Suuret kiitokset puhemies, kiitokset parlamentin jäsenille näistä kysymyksistä ja kommenteista. Puhutaan paljon kansalaisten Euroopasta, kansan Euroopasta ja tämä tulkitaan vähän kuten se omaan poliittiseen näkökulmaan sopii. Mutta jos kysytään kansalaisilta, mitä te haluatte Euroopalta, kansalaiset sanovat aina kaikissa Euroopan maissa, että me haluamme yhteistyötä Euroopassa niin, että se pohjautuu yhteisille arvoille ja ratkaisee meidän yhteiset ongelmamme, talouskriisin, työttömyyden, ilmastokysymykset, rajat ylittävän rikollisuuden, siirtolaisuusongelmat ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Ja juuri sitä me olemme täällä tekemässä. Monista näistä kysymyksistä keskustellaan kymmenen päivän kuluttua huippukokouksessa. Tietenkään emme onnistu siellä kaikkia näitä ongelmia ratkaisemaan, mutta ainakin otamme tärkeitä askelia eteenpäin. Ja sitä kautta luomme enemmän kansalaisten Eurooppaa. Pitää saada aikaan päätöksiä, jotka ovat demokraattisia, avoimia, transparentteja. Voidaan olla eri mieltä Lissabonin sopimuksesta. Ruotsin puheenjohtajakauden neuvoston näkemys ja uskon täälläkin enemmistön näkemyksen olevan, että Lissabonin sopimuksen myötä Eurooppa pääsee lähemmäs kansalaisia. Me teemme päätöksiä tehokkaammalla ja demokraattisemmalla tavalla ja annamme enemmän painoarvoa ja voimaa Euroopan unionille koko globaalissa suhdeverkostossamme. Siksi tämä on tärkeää saada voimaan ja voin taata teille tekevämme kaikkemme, jotta tämä astuisi voimaan mahdollisimman pian. Toistaiseksi ei ole mitään valmista ratkaisua Tsekin presidentin näkemyksiin me emme voi väistää yhteistyötä Prahan kanssa ja toivomme, että voisimme ehdottaa jollakin lailla ratkaisua, mutta korostan vain sitä, että Tsekin perustuslakituomioistuimen on luonnollisesti ensin annettava tuomionsa ennen kuin me voimme jatkaa asiassa. Tällä välin jatkuvat valmistelut, jotta saadaan aikaan enemmän päätöksentekoa parlamentin kanssa, Euroopan ulkosuhdehallinto. Voin palata vielä moniin näihin näkemyksiin, joita täällä esitettiin myöhemmässä vaiheessa alkuvaiheessa ja muihin kysymyksiin, jotka koskevat Lissabonin sopimusta. Kyseessä on erittäin hyvä yhteistyö puhemies Butsekin kanssa. Me olemme keskustelleet paljon siitä, kuinka parlamentti, neuvosto ja komissio voivat tehdä yhteistyötä, kun uudet säännöt astuvat voimaan. Joitakin kysymyksiä esitettiin. Ne koskivat Afganistania. Minä todella toivon, että voimme käydä keskustelua jatkossakin niin, että saataisiin enemmän eurooppalainen yhteinen näkemys Afganistanista sekä sotilaallisen läsnäolon suhteen, joka Euroopan unionilla on, mutta saataisiin myös enemmän tukea siviiliyhteiskunnalle, demokratian rakentamiselle, valtion rakentamisprosesseille. Meidän on tuettava niitä vaaleja, jotka järjestetään 7. marraskuuta paikkeilla. Kyse on eurooppalaisista vaalitarkkailijoista paikan päällä ja luonnollisesti teemme teemme kaikkemme. Tämä on Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoite. Me pyrimme saamaan aikaan yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. Se ei mitenkään muutu noin vain vuodenvaihteessa, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, jos se astuu. Mutta me työskentelemme joka tapauksessa, työstämme Tukholman ohjelmaa, jossa keskustelemme muun muassa siirtolaisuuskysymyksistä. Ne ovat hyvin monimutkaisia ja niihin sisältyy paljon yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Kyse on kaupasta, kyse on annettavasta tuesta, kyse on mahdollisuuksista saada lailliset puitteet puitteet niin, että saadaan myös laillista maahanmuuttoa Eurooppaan aikaiseksi. Kyse on yhteisvastuullisuudesta, vastaanottojärjestelmistä ja tästä komissio raportoi, onko saatu aikaiseksi edistystä ja sen jälkeen tehdään vielä joulukuussa lisäpäätöksiä. Sitten Ankara-pöytäkirjasta esitettiin kysymys. Tämä on tärkeää. Me sanomme tämän usein Turkissa ystävillemme, että heidän on ratifioitava ja pantava täytäntöön Ankaran pöytäkirja. Siitä ei nyt keskustella tässä huippukokouksessa, vaan tuo kehityskeskustelu on tulossa myöhemmin syksyllä mahdollisesti päätöksiä myös joulukuussa, joten tuolloin voimme palata tähän kysymykseen. Mitä tulee komission jäsenten lukumäärään? Eh, Eurooppa-neuvostohan on päättänyt, että kukin maa saa oman komission jäsenensä tämän nykyisen sopimuksen eh, myötä tämä voisi muuttua vuonna 2014. Meillä on siis reilusti aikaa tarkastella mahdollisia juridisia muutoksia, joita tarvitaan sen takaamiseksi, että kukin maa saa säilyttää oman komission jäsenensä. Ja näin me aiomme tehdä. Me käymme keskustelua eri juridisissa oikeudellisissa instansseissa huolehtiaksemme siitä, että tarkistetaan tarvitaanko sopimuksiin jonkinlaisia muutoksia vai riittääkö, että Euroopan neuvosto päättää asiasta yksimielisesti. Sama koskee noita 18 ylimääräistä jäsentä parlamentissa. Me käynnistämme valmistelut tämän selvittämiseksi. Maissa ollaan jo valmistauduttu siihen, että sieltä voidaan lähettää tänne uudet jäsenet ja osa näistä maista on sellaisia, joissa kansallinen vaalijärjestelmä on hiukan monimutkaisempi, kuten herra Obi otti esille. Tämä voi kestää oman aikansa. Toivon, että valmistelut työt käynnistetään mahdollisimman pian. Olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on todennut näiden jäsenien olevan tarkkailijoita sen ajan, kuin kestää tarkastaa heidän muodollinen läsnäolonsa ja osallistumisensa. Espanjan puheenjohtajakaudella tehdään kaikki mahdollinen, jotta tämä onnistuu mahdollisimman nopeasti. Lopuksi haluaisin kiittää en pelkästään tästä koko keskustelusta, vaan erittäin vahvasta tuesta, jota parlamentti on antanut puheenjohtajamaalle ilmastokysymyksen käsittelyssä. Me teemme kaikkemme, jotta saamme Eurooppa-neuvoston kykeneväksi päättämään eurooppalaisesta rahoituksesta, joka rakentuu sekä Euroopan panoksen varaan että myös suhteeseemme kehitysmaihin ja siihen, kuinka niitä voimme auttaa. Tätä kautta voimme antaa vahvan signaalin, myönteisen merkin kansainvälisissä neuvotteluissa, jotta ne onnistuvat mahdollisimman hyvin Kööpenhaminassa. Tämä on kaikkein vakavin kysymys, kaikkein tärkein kysymys meidän sukupolvellemme. Ja me tarvitsemme konkreettisia askelia, jotta voimme torjua maailman lämpenemistä lämmön nousua ja minä olen todella kiitollinen siitä tuesta, jota Euroopan parlamentti on osoittanut tässä kysymyksessä. Eli suuret kiitokset herra puhemies. Grazie, signora Mal- rouva Malmströmille ja seuraavaksi sitten Puheenvuoron saa komission edustaja, varapuheenjohtaja Margot Wallström. Thank you very much, Mr. President. Kiitos, herra puhemies. Hyvä ministeri, kunnianarvoiset jäsenet. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää teitä tästä hyvin eläväisestä, mielenkiintoisesta keskustelusta, josta kävi ilmi se, kuinka kiireellistä on täytäntöönpanna Lissabonin sopimus Tämä kävi tästä keskustelusta ilmi ja kuten ymmärrätte, niin komissio ja parlamentti molemmat odottavat innolla tämän sopimuksen voimaan astumista. Me kaikki tiedämme, että äh, poliittinen prosessi hyväksymisen suhteen on nyt viety päätökseen kaikissa jäsenvaltioissa ja sitten nyt tietenkin kaikkien jäsenvaltioiden täytyy viedä tämä ratifiointiprosessi päätökseen ja tämän tehdessään näiden maiden täytyy kunnioittaa omia sisäisiä menettelyjään. Mutta on myöskin selvää, että yksikään jäsenvaltio ei toimi tyhjössä. Päätökset ja viivästykset, niillä on vaikutuksia sitten kaikkiin muihinkin jäsenmaihin. Ja me tietenkin toivomme, että Tsekin tasavalta mahdollisimman pian ratifioi sopimuksen. Ja haluaisin muistuttaa kaikkia myöskin siitä lojaalista yhteistyöstä, joka on yksi Euroopan unionin pääperiaatteista on äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot voivat luottaa toisiinsa näiden tehtyjen sitoumusten suhteen. Haluaisin myöskin kommentoida sitä, että monet parlamentin jäsenet ovat täällä vetäneet jakolinjan talouskriisin ja työllisyyden todellisuuden välillä ja Lissabonin sopimuksen tekstin välillä. Mutta tietenkin tässä taustalla on ajatuksena se, että Lissabonin teksti hoitaa tätä kontekstipuolta Meillä tulee olemaan paremmat välineet tehdä tehokkaita päätöksiä liittyen maahanmuuttoon, pakolaisuuteen, energiapolitiikkaan ja niin edelleen. Tämä on tämä taustalla oleva ajatus. Me tietenkin toivomme, että me pääsemme tämän loputtoman toimielinkeskustelun päätökseen ja voimme ryhtyä käyttämään mahdollisimman pian näitä uusia tehokkaita välineitä. Komissio tekee aktiivista työtä valmistautuakseen tähän toteutusvaiheeseen sopimuksen suhteen ja tänä iltapäivänä tiedän, että te tulette omistamaan kokonaisen keskustelun ulkosuhdehallinnolle. Toisin sanoen en nyt tällä haavaa tässä tilaisuudessa halua ryhtyä tästä keskustelemaan, mutta haluaisin kuitenkin todeta, että edessämme on todellinen haaste. Haasteena on saada kaikki eri ulkosuhdepelurit vedettyä yhteen tavoitteena, päällimmäisenä tavoitteena tulisi saada aikaan diplomaattista synergiaa ja myöskin luovaa ajattelua tarvitaan tässä. Samanaikaisesti tässä täytyy tietenkin kunnioittaa toimielinten välistä tasapainoa on myöskin välttämätöntä, että tämä ulkosuhdehallinto on sitten tilivelvollinen Euroopan parlamentille. Uskon vahvasti siihen, että ulkosuhdehallinnon perustaminen, siitä voi tulla menestys, jos neuvosto, parlamentti ja komissio tekevät tiivistä yhteistyötä. Meidän täytyy myöskin kunnioittaa sitä seikkaa, että korkea edustaja ja komission puheenjohtaja tekee sitten ehdotuksia yhteistyössä komission kanssa. Sitten haluaisin vielä mainita, että tämä eurooppalainen kansalaisaloite sen mukaisesti komissio aikoo julkistaa marraskuun puolessa välissä vihreän kirjan. Tarkoituksena on kuulla kansalaisyhteiskuntaa ja kaikkia sidosryhmiä kansalaisia, jotta saadaan lainsäädäntöehdotuksia mahdollisimman pian heti sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Seuraamukset rahoituskriisistä, ne ovat tietenkin hyvin korkealla tällä neuvoston asialistalla. Me kuulimme, että tämä aihe otettiin tässäkin juuri käydyssä keskustelussa useaan otteeseen esille. Ei ole syytä omahyväisyyteen. Politiikan vastaukset kriisiin niillä pikkuhiljaa niistä on nähtävissä tuloksia. Rahoitusmarkkinat ovat vahvistumassa ja parannuksia on nähtävissä, mutta seuraamukset työllisyyteen, siis työttömyys, ne ovat jatkossakin hyvin hankalia. Meidän täytyy poliittisella tasolla myöskin aktiivisesti tukea työmarkkinapolitiikkaa komission kanta ja sanon tämän vastauksena tiettyihin kysymyksiin, joita keskustelun aikana esitettiin Komissio perustaa tietenkin vastauksensa budjettipolitiikkaan ja me toivomme, että parlamentti äänestyksellään vahvistaa nämä kunnianhimot ja kuten puheenjohtaja Barroso eilen kyselytunnillakin sanoi, se mitä tähän saakka on tehty, se ei riitä työttömyystilanne on sellainen, että meidän täytyy kaikkien ponnistella enemmän sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Työttömyys on meidän päällimmäinen huolenaiheemme ja me toivomme, että me voimme luottaa parlamenttiin sen suhteen, että teemme tässä yhteistyötä. Me haluamme myöskin painostaa neuvostoa ja kansallisen tason toimijoita, jotta voidaan rakennerahastoja hallinnoida helpommin, koska siitä olisi apua. Toinen asia, joka otettiin esille, liittyi hallinnolliseen taakkaan. Torstaina komissio tulee omaksumaan hyvin kauasluotaavan tiedonannon byrokratian taakan keventämisestä ja tämä tarkoituksena on määrittää se, mitä vielä täytyy tehdä ja se tässä perustaan toiminta Stoiberin ryhmän toiminnalle. Tämän kertomuksen mukaisesti kuva on hyvin positiivinen hallinnollinen taakka, se tapa, jolla hallinnolliseen taakkaan puututaan ja kuinka sitä vähennetään, tästä on ehdotuksia tehty ja suurin osa ehdotuksista valitettavasti ovat vielä neuvoston käsittelyssä. Eli jälleen kerran esitän toivomukseni siitä, että parlamentti auttaa meitä painostamaan jäsenvaltioita, jotta näissä asioissa päästään eteenpäin. Haluaisin myöskin sanoa muutaman sanan rahoitusmarkkinoiden valvonnasta. Se on ollut komission esityslistalla luonnollisestikin säännöllisesti viime kuukausina täysin uudenlaiset valvontapuitteet täytyy luoda EUn tasolla ja olemme iloisia, kun voimme todeta, että edistystä on saavutettu. Neuvostossa ollaan yhtä mieltä komission ehdotuksista, mitä, mitä tulee järjestelmään riskeihin ja makrotaloudelliseen valvontaan, mutta me tarvitsemme paljon enemmän ponnisteluja, mitä tulee eh, mikrotaloudelliseen valvontaan. Ja tietenkin me luotamme tässä sekä neuvoston että parlamentin tahtoon, jotta mahdollisimman pian saadaan aikaiseksi tehokas ja kunnianhimoinen ratkaisu. Lopuksi haluaisin vielä sanoa jotakin aiheesta, joka on myöskin äh, Ruotsin asialistalla päällimmäisenä nimenomaan ilmastonmuutos, koska nyt Kööpenhaminan konferenssiin ei ole enää kauankaan aikaa ja täällä on puhuttu tässäkin salissa näistä avainkysymyksistä, jotka tulevat äh, ratkaisemaan sen, tuleeko tästä menestys vai ei. Ja puhuisin tässä ilmastollisesta oikeudenmukaisuudesta, koska tässä on kysymys teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välisestä sopimuksesta ja siitä, että löytyykö tahtoa tehdä sellaisia ehdotuksia, joista löytyy sekä lieventämis- että, että soveltumismahdollisuuksia. Ja minun mielestäni meillä on Meille on tehty ehdotus komission taholta rahoituksen suhteen. Sitä on kritisoitu. Monet ovat kritisoineet sitä sanomalla, että se ei riitä. No ei se varmasti ole riittävä, mutta se on ensimmäinen askel ja toivon mukaan se saa myöskin muut ponnistelemaan ja tekemään sellaisia ehdotuksia, joista me voimme sitten Kööpenhaminassa neuvotella. Me tietenkin jatkossakin toimimme aktiivisesti, emme tule alentamaan kunnianhimojemme tasoa, vaan tulemme kannustamaan kaikkia muita osapuolia osallistumaan täysimittaisesti eh, tämän pöydän ympärillä mukaan lukien Yhdysvallat, jotta me voimme sitten vastata kaikkiin kansalaisten huolenaiheisiin. Ja voin vakuuttaa teille, että meillä ei ole minkäänlaisia aikeita alentaa kunnianhimojamme. Me haluamme tehdä aktiivista yhteistyötä, jotta Kööpenhaminassa saadaan hyvä sopimus aikaan. Kiitos. Grazie, presidente Val- Kiitos, hyvä komission jäsen. Tämän myötä keskustelu on viety päätökseen ja äänestykset alkavat kello 12, eli pyytäisin teitä pysymään salissa koska varapuhemies Vidal Quadras tulee saliin hetken kuluttua ja käynnistämme äänestykset välittömästi silloin.